Good. Dann beginnen wir. No niin, sitten aloitamme kohta yksi esityslistalla. Ehdotan tiettyjä muutoksia. Esityslistan kohta kahdeksan. Sitä lykättäisiin. Luonnonvaraisten kasvineläisten kestävyys. Sitten kuuteen ylimmäisessä kokouksessa 24. päivä Strasbourgissa päätettiin vielä kerran keskustellaan yksikön kanssa. Ehdotan, että tämä tehdään huomenna kello 15 heti sen jälkeen, kun olemme keskustelleet kansallisten parlamentaarikkojen kanssa. Ja sitten keskustelu esittelijämme kanssa, herra Fabriksin kanssa. Sitten puhumme SETAan jatkotoimista. Ja jotta siinä saadaan tarpeeksi aikaa, ehdotan, että kohdat 19 ja 20 lykätään. Onko tähän kommentoitavaa? Ei ole. Näin ollen tämä on päätetty. Kohta kaksi. Pöytäkirjat tälläkin kertaa voin olettaa, että jos ei kokouksen lopun mennessä ole tullut huomioita, niin sitten pöytäkirjat on näin ollen hyväksytty. Sitten tulemme kohtaan kolme. Kuten aina, viittaisin siihen, että tämäkin kokous lähetetään suorana verkkoon. Varmasti monia katsojia meillä on Ljubljanasta Lüneburgiin ja aina Lissabonin asti ja Ateenassakin katsojia varmasti. Näin ollen huomioikaa, että kaikki rekisteröidään tällä tavoin. Puheen ilmoituksessa lukee vielä, että pitäisi muistaa siitä, että, että puhukaa maltillisessa tempossa. Se viitata siihen, että Olimme Bangladeshissa ja siitä saamme lyhyen kertomuksen tai esittelyn. Ja IGA-ympäristötuotesopimus 18 neuvottelukierroksessa on ja ministeritason kokouskin on tulossa 3. ja 4. joulukuuta. Ja kuulin jo käytävilläkin, että ei nyt näytä ollenkaan huonolta ja ehkä voitaisiin saada sopimus vuoden loppuun mennessä. Sitten tulemme kohtaan neljä. Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Ja siellä meillä on erittäin myönteinen uutinen 22. marraskuuta Strasbourgissa. Saatiin päätettyä neuvottelut niin sanotusta konfliktimineraaleista. Ja haluaisin erityisesti kiittää esittelijäämme ja onnitella häntä Julio. Teit siinä erinomaista työtä, mutta myös kiitos neuvottelutiimille. Maria Reenakin on täällä. Onnittelut teille tästä. Siinä mielestäni saimme loistavan tuloksen aikaan. Nyt on sitovaa sääntelyä vastuullisesta käsittelystä 104 mineraalia kaivoksista aina sulattamalle asti ja siitäkin pidemmälle. Nyt meillä on järkevä sääntelyä tällä lailla ja totta kai kannustamme myös jo ennen kun sääntely on otettu, että on oikeat kehykset joilla mennään oikeaan suuntaan. Se on kohdennettu juuri noiden alueiden ihmisille. Ja tämä on tärkeä esimerkki arvoorientoituneesta kauppapolitiikasta, mutta annan puheenvuoron vielä kollegalle. Uh, chairman, uh, thank you, thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Noin tiedä, ansaitsenko niin paljon onnitteluja alkuunkaan, mutta ainakin koko neuvottelutiimille ja varjoesittelylle toki, koska olihan meillä hankalaa, mutta rakentavaa yhteistyötä kyllä monena päivänä. Ja olemme saaneet ihan hyvän sopimuksen aikaan. Uskon, että tämä on meidän hyvän yhteistyömme peruja ja yhteisen eh, hengen ansiota tuossa koko tiimissä, jota esitimme neuvostoa, vasta, neuvostoa vastaan ja näin. Muutaman tärkeimmän kohdan ottaisin vielä esille, en ryhdy niitä sen enempää selittämään, mutta muuten, kuitenkin, eli unionin merkitys konfliktimineraaleissa ja meillä on monia sitoumuksia olemassa poliittisesti muun muassa. Se on viimeinen saavutus meidän neuvottelutiimissämme. Me olemme puhuneet pienistä ja keskisuurista yrityksistä, koska ne on jätetty näiden pakollisten velvoitteiden ulkopuolelle. Ja sitten meillä on tuo due diligence-säännöstö olemassa yhteistyötä varten kaikille sidosryhmille tässä menettelyssä ja prosessissa. Meillä on myös OECDn suuntaviivat kokonaisohjeistuksena koko lainsäädäntöön ja säännöstöön, ja parlamentti on moneen otteeseen muistuttanut liitännäistoimista, joita ryhdytään täytäntöön panemaan komissio kertoo säännöllisesti parlamentille tilanteen kehittymisestä. Vielä kertaalleen kiitokset kaikille yhteistyöstä, kiitos kauniista sanoistanne ja kiitos valiokunnan kollegoille ja henkilöstölle myös. Kiitokset. Herzlichen Dank und lämpimät kiitokset Esittelijällä on kyllä tärkeä rooli, joten siltä osin kiitos. No niin, tämän sopimuksen omasta 22. marraskuuta jälkeen neuvosto Koreperissä 7. joulukuuta keskustelee tästä vielä. Ja toivon, että neuvosto sitten myös hyväksyy tämän lopputuloksen pääsääntöisesti neuvostopuheenjohtajavaltiolla on tarpeeksi auktoriteettia saada tämä sopu hyväksyttyä. Tietysti on poikkeuksia, esimerkiksi vientitilastot. Siinä trilogeissa saatiin kompromissi myös, mutta neuvosto ei vahvistanut sitä. Toivotaan, ettei näin nyt käy lähdetään siitä liikkeelle, että Koreper 7. joulukuuta tämän päätöksen tekee ja lähettää sitten minulle kirjeen, jossa tämä sopimus on vahvistettu, jotta sitten voimme jatkaa omaa työtämme. Ehkä tammikuussa sitten Intassa voitaisiin sitä äänestää ja sitten ehkä maaliskuussa täysistunnossa joten toivottavasti vuoden alkupuoliskolla ensi vuonna tämä lainsäädäntö saadaan hyväksyttyä vielä kerran. Tämä on hyvin tärkeä panos arvoperustaiselle kauppapolitiikalle, joka keskittyy arvoketjuihin, toimitusketjuihin, joka on tärkeä askel uuteen kauppapolitiikan suuntaan. No niin, en näe muita puheenvuoropyyntöjä. Tämä kohta on käsitelty. Seuraavaksi kohta viisi. Tilapäinen valtuuskunta Bangladeshiin. Arvon kollegat, mehän päätimme lähettää tällaisen tietoa keräävän valtuuskunnan Bangladeshiin. Siellä nimenomaan tarkasteltiin tekstiilialan toimintaa Bangladesh on toiseksi suorin tekstiiliviejä maailmanlaajuisesti. Bangladeshin viennit perustuvat 25 prosenttisesti vaatteisiin ja tekstiileihin ja näistä 25 prosentista 60 prosenttia tulee EU-hun. Näin ollen Eurooppa on keskeinen kauppakumppani tekstiilialalla. Ja kun otetaan huomioon tämä taloudellinen merkitys ja toisaalta myös nämä ongelmat, joista kuullaan työntekijöiden turvallisuuteen liittyen tai paloturvallisuuteen liittyen, no, tämä pitää ottaa huomioon, kun tarkastellaan tilannetta paikan päällä. Ja valtuuskunta huomasi monia asioita. Ensinnäkin Global Compactin täytäntöönpano, Sopimuksen täytäntöönpano. Siinä pohdittiin tämä Ransa Plazan tragediaa, mutta toisaalta tarkastelemme, mitä, mihin pitäisi on ryhdytty, jotta jatkossa olisi toisenlaiset olosuhteet Bangladeshissa. Ja tässä on nyt tärkeä hetki, nimittäin tämä sopimus joka on laillisesti sitova sopimus 220 eurooppalaisen yrityksen ja muidenkin välillä, jotka tuovat tuotteita kaupallisista. Tämä on siis EUn onnellisen hallituksen välinen sopimus, sillä työsuhteita pyritään parantamaan. Ja näiltä osin tässä sopimuksesta keskusteltiin työministerin kanssa ja kauppaministerin kanssa. Ja lisäksi Kävimme myös kahdella tehtaalla, tunnallisuuksella yksi. Niin. Oli hyvä esimerkki näistä hyvistä olosuhteista, toinen tuotantolaitos, joka sopimuksen myötä tuli tarkastajien tarkastamaksi. Ja siellä tilannetta pyritään parantamaan. Ja se on suuri menestys tämän sopimuksen myötä, jolla 1700 tuntolaitosta tullaan tarkastamaan ja jokaiselle tehtaalle laaditaan sit, tai on laadittu suunnitelma, joka osoittaa, miss, mihin tarvitaan paloovia, mihin tarvitaan hätäoloskäyntöjä, miten sähköjohdot pitää vetää muun muassa ynnä muuta, jotta työturvallisuus normit toteutuvat 1700 tehdasta. 5600 on alku, mutta ei vielä kaikki. Ja näin ollen meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että kun tämä sopimus, accord, erääntyy, no se on viisi vuotta voimassa, vuoteen 2018 asti, pitää nyt katsoa, että Vanlisin kanssa saadaan jatkoa tuolle sopimukselle, jotta työ voi jatkua. Tietysti myös mahdollisen hallituksen kansalaisyhteiskunnan kanssa keskustelimme, pohdimme yleistä työntekijöiden oikeuksien tilannetta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että vapaat ammattijärjestöt on paras keino, jolla työntekijöiden oikeudet voidaan taata. Sen vuoksi myös tämä lainsäädännön muutos on elintärkeää, jotta on yksinkertaisempaa perustaa ammattijärjestö vapaasti. Totta kai tiettyjä ongelmia on edelleenkin. Hetkellä 7200 ammattijärjestöä on Bangladesissa, 7200 siis toistan. Ne perustuvat taas yhteen yritykseen ja sen toimintaan ja tekstilalla pelkästään on noin 30 kattojärjestöä. No tämän muutoksen myötä tilanne on hieman parantunut. Hyvin tärkeää keskusteluissamme oli myös se, että ilmeisesti Bangladesin hallitus haluaa perustaa tällaisia vientialueita, niitä on nyt yhdeksän, ja haluaa päästä jopa sataan asti, jotta toisaalta houkutellaan ulkomaalaisia investoijia, mutta toisaalta omaa tuotantoa vientiä varten pyritään parantamaan. Tässä on pieni sivupolku, eli että työlainsäädäntö tämän tai työsanota ei vientialueilla, EPZ-alueilla, ja se ei ole meistä hyväksyttävää. Lopuksi keskustelin vielä paljon siitä, mitä tapahtuu, jos Bangladesh jatkaa tätä talouskehitystään ja sen myötä saa tai pääsee pois tästä LDC-statuksesta vähiten kehittynyt maa. Tiedetään, että me takaamme kaikille LDC-maille, niitä on 48 tullittoman kiintiöttömän pääsyn kaikkiin tuotteisiin paitsi aseisiin ja tekstiilalle tämä on hyvin tärkeä seikka. Mitä sitten tapahtuu, jos tulee toinen status, jos se muuttuu. Ja Bangladeshin tavoitehan on, että 2021 tämä saavutetaan. No sitten on tärkeää, että ajatellaan GSP+, on muista, että nämä 27 yleissopimusta, jotka pitää ratifioida ja panna täytäntöön, ettei vasta silloin toimita, vaan että nyt jo ennakoidaan jos ajatellaan ihmisoikeuksia, ympäristönormeja ja muita. Eikä tämäkään ole yksinkertaista, sillä toisaalta pitää parantaa työturvaa, työntekijän oikeuksia. Sen lisäksi on kyse myös ihmisoikeuksista, ilmaisuvapaudesta Bangladesissa. Ja siinäkin näemme suuria ongelmia Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että olisi yksi puoluejärjestelmä melkein ja mielipiteen moninaisuus on uhattuna, joten tässäkin parannusta tarvitaan, niistä pitää vaatia, jotta saadaan hyvä tilanne, jos Bangladesh menettää LDC-statuksen ja GSP, ja se hakee GSP Plus-statusta. Novanissa sanoi myös, että jotkut sanoivat, että lasi on puoliksi tyhjä, osa sanoi, että lasi on puoliksi täynnä. No selvää on, että se ei ole vielä täynnä ja me haluamme yhteisesti tehdä työtä paikallisten ihmisten resursseissa, jotta saadaan tuo lasi täytettyä. Ja kauppapoliittisia suhteita pitää käyttää, jotta työolosuhteet ja yleiset ihmisoikeusolosuhteet parantuvat. Mielestäni tämä oli hyvin intensiivinen ja tietoriikas matka. Erityisesti haluaisin EUn Bangladesin edustustoa kiittää. Se oli mukanamme ja tukitoimintamme ja piti huolen turvallisuudestamme ja näin ollen pystyimme palaamaan ehjin nahoin takaisin. Siinä kaikessa lyhykäisyydessään matkan tulosten esittely, onko nyt kysymyksiä tai kommentteja muilta osallistujilta. Das ist... Näin ei ole. päätämme tämän kohdan. Saatte totta kai kirjallisen raportin vielä valtuuskunnan matkasta. Sitten tulemme kohtaan kuusi. Ja tämähän on Hmm. No, olimme liian nopeita, arvon kollegat. Vieraamme tulevat vasta puoli neljäksi paikalle. No, sitten keskitytään istunnon viideksi minuutiksi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt... Arvon kollegat, nyt jatkamme työtämme. Ennen kuin avaan kohdan kuusi, haluaisin vielä palata kohtaan yksi. Estyslista hyväksyttiin tällä muutoksella, eli että huomenna kello 15 keskustellaan vielä yksikön kanssa – nyt kuulin juuri, että oikeudellinen yksikkö huomenna kello 15 asti tätä omaa tekstiä ei vielä saa valmiiksi. Näin ollen ei ole kovinkaan järkevää sitten keskustella oikeudellisen yksikön kanssa. Ja ehdotan, että tuo kohta lykätään sitten vielä 5. joulukuuta kokoukseen, seuraavan kokoukseen. Eli esityslista huomenna säilyy Kuten suunniteltuna, niin kello 15 keskustelemme esittelemme kanssa. Sillä otetaan ja kaksi muutakin kohtaa pysyvät samanlaisina. Onko teillä jotakin tätä uutta muutosta vastaan tai onko kommentoitavaa? Näin ei ole. Pyysner, olkaa hyvä. Olisiko mahdollista, että saisimme Joo, nyt oikeuspalveluiden eh, tällaisen eh, alkuraportin? Totta kai. Tarkoituksena on aina, että ennen kuin on tämä teksti, niin tänään tehdään, sanotaan tämä oikeudellisen yksikölle, että heti kun heillä on jotain kirjassa muodossa, että se jaetaan sitten valiokunnan jäsenille. Selvä. Esityslista on taas muutettu ja huomenna toimitaan kuten oli sovittu. Sitten kello 15 lähtien keskustellaan esittelijän kanssa, kuten sovittu. No niin, nyt jatketaan kohta kuusi. Tämä on jännittävä kohta. Arvon kollegat, hieman epätavanomainen, mutta hyvin erityinen kohta. Pidän sitä itse erittäin hyvänä. Eli että nyt todellakin Keskustelemme nuorten eurooppalaisten kanssa. Puhumme heidän ideoistaan, säätellään EUn tulevaisuutta ja EUn politiikkaa. Toukokuussa Strasbourgissa järjestimme suuren konferenssin European Youth Event nuorisotapahtumaan. Yli 7500 nuorta keskusteli eri teemoista, jotka liittyvät eurooppalaiseen politiikkaan, muun muassa kauppapolitiikasta. Ja se on minusta erityisen hienoa. Ja näistä tuloksista keskustellaan nyt meidän parlamentaarikkojen kanssa. Kaikki kollegat 6. syyskuuta saivat tekstin, joissa tulokset on luetteloitu 50 ideaa paremmalle Euroopan turvallisuudelle englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Ja sitä sitten valmisteltiin myös äh, keskusteluja varten. Tätä keskustelua käydään Intavaliokunnassa, mutta myös yhdeksässä muussa valiokunnassa. Ja minusta on erittäin hyvä, että näistä asioista keskustellaan nuorten kanssa – Puhutaan siitä, mitä, miten he näkevät Euroopan turvallisuuden. Meillä on kolme edustajaa täällä paikan päällä, mutta siinä ei sinne vielä kaikki. Meillä on myös mahdollisuus olla yhteydessä Twitterin yhteydellä. Ja tällainen twiitti seinä on tässä yläpuolella, niin se näkyy tuollakin, jotta kommentteja ja kysymyksiä voidaan ottaa myös salin ulkopuolelta. lyhyt kuulemisemme. Sen teema on reilu kauppa, kaikkien kauppa ja TTIP. Kuumia perunoita, joista keskustellaan myös täällä meillä. Ja haluamme pelata tämän peliä ikään kuin, että nuoret esittelevät meille ideoitaan ja me sitten otamme niitä vastaan ja kommentoimme, keskustelemme niistä. Nyt sovittu, että jokainen ideanantaja, jokainen nuori saa esittää kaksi ehdotusta. Ja nämä kaksi ehdotusta, niitä me sitten kommentoimme, niistä keskustelemme ja ne voidaan sitten hyväksyä tai hylätä meillä on reilusti aikaa. Voimme toimia myös melko spontaanisti. Kuitenkin sanoisin, että kukin saa puheaikaa noin kaksi minuuttia. Näin ollen voimme keskustella mahdollisimman paljon. No niin, nyt haluaisin esitellä nämä kolme nuorta henkilöä Ensimmäinen Gentil Williams. Hän on tässä edessä. Tervetuloa. Kaksoiskansalaisuus, Yhdistynyt kuningaskunta ja Trinidad Tobago. Hän on opiskellut taloustieteitä ja erikoistunut EU-AKT-suhteisiin, siis valtiotieteilijä. Ja hän on asiantuntija. Tässä varmasti hän on valmistunut King's Collegeista Lontoosta. Ja College of Europe äh, Bruce, siellä hän suorittaa jatko-opintojaan. Eli tässä lukee, että Jentil. Hänellä, hänellä on tällainen titteli myös äh, Commonwealth Champion – Raap on 19-vuotias, opiskelee taloustieteitä Viinissä ja työskentelee European Youth Parlamentissa, nuorisoparlamentissa. Häntä kiinnostavat it valiokunnan työt erityisesti ja lisäksi on tämmöinen nuorisokoulutus lähettiläs, hänellä on kokemusta myös rahoituspalvelukysymyksistä, erityisesti Satelan Itävaltaa. Tervetuloa. Sitten Brit Tuva, lääketieteen opiskelija, viides vuosi. Häntä kiinnostaa erityisesti globaali terveyspolitiikka ja erityisesti ajatellaan luonnon ja kaupan yhteyksiä ja terveyttä. Ja kehitysterveys ja TTIP ovat hänen kysymyksessään läsnä. Ja hän sanoi, että hän taistelee Virossa samaa sukupuolta olevien suhteiden vuodesta ja tukee LGBTI, HLBTI-yhteisöä siellä. Pirit äh, tällä hetkellä on IFMSAin kansainvälisten lääketieteen opiskelijoiden liiton puheenjohtaja. Tervetuloa! Täällä voidaan aloittaa. Ensimmäinen kysymys tai ensimmäiset ideat liittyvät kuulisemme ensimmäisen osioon, reilu kauppa. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Helene Raap. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, minä ehdotan teille, että meillä olisi sitova reilun kaupan lainsäädäntö yrityksille ja kulutusteollisuudelle. Euroopan yritysten pitää olla sosiaalisesti vastuullisia koko ketjusta. Tähän liittyy työntekijöiden sosiaaliset olosuhteet, vähimmäispalkka ja ympäristösuojelu. Eli se, mitä minä vaadin, on sitovaa eurooppalaista lainsäädäntöä vapaaehtoisuuden sijaan. Reilu kauppa oli yksi kaikkein keskusteluimmista asteista EUS, asioista EU:ssa. Sen vuoksi, että kovinkaan paljon ei ole tapahtunut viimeisten vuosien aikana, mutta se on erityisen tärkeää nuorelle sukupolvelle. Yksi suurimpia ongelmia on se, että reilun kaupan tuottajien Äh, erityisesti äh, kahvintuottajien, äh, heidän saavat hinnat ovat hyvin matalat ja he saavat vähemmän rahaa kuin muuten. Ja sen vuoksi Euroopan unionin pitäisi pyrkiä siihen, että reilusta kaupasta tulee teollisuuden normi ja tehdä töitä maiden kanssa niin, että voidaan huolehtia siitä, että tuotanto on vakaata eikä tuottajien hinnat heittele. Reilun kaupan tuotanto on, tuotteet ovat usein kalliimpia kuin muut tuotteet, eivätkä kaikki halua käyttää lisärahaa tähän. Ja meillä, kun joudumme valitsemaan, monet valitsevat halvemman vaihtoehdon. Eli enemmän voitaisiin tehdä, että voitaisiin tukea tuotteiden markkinoita markkinointia ja keskittyä esimerkiksi vaatteissa, reilun kaupan vaatteisiin, jotka ovat laadukkaita ja kestävät kauemmin. Sen vuoksi tuotteissa pitäisi olla enemmän kiinnostusta siihen, että niitä voidaan käyttää kauemmin. Reilun kaupan vaatteissa, reilun kaupan vaatteiden käyttäjät eivät aina ole kiinnostuneita muodista ja ostavat vähemmän ja tämä johtaa siihen, että kauppa ei aina kehitä mahdollisuuksiansa laajemmin. Sen vuoksi haluaisin, että Euroopan parlamentti laatisi lainsäädäntöä, joka sitoisi reilun kaupan teollisuuteen niin, että äh, yritysten täytyisi olla reiluja ja reilut äh, olosuhteet ja edellytykset äh, tuotteiden tuottajille. Kiitos. Clear message. Kiitos. Selvä viesti. Ja toiseksi annan puheenvuoron Bridget Tovalle. Dear members. Hyvät jäsenet, minä toivon kestävämpää globalisaatioprosessia ja tähän toivon, että yrityksille luotaisiin selvät standardit ja niistä puhun yksityiskohtaisissa säännöistä, joita yritykset ja niiden sidosryhmät joutuisivat käyttämään. Ja tässä teen sellaisen ehdotuksen, että ensiksi olisi standardi käytännesäännöt valvontaan ja vähimmäisterveys ja turvallisuus ja ympäristö ja työoikeussäännöt Euroopan unionista. Sen pitäisi koskea koko tuotantoketjua yrityksillä. On nykyisellään heikommat järjestelmät, heikommat käytänteet. Euroopan unionin pitäisi tarjota myös valvontaa niin, että näitä sääntöjä myös noudatettaisiin kaikissa, kaikissa tuotantoketjuissa, jotta sitten hälyttävimmät tapaukset saataisiin kiinni ja niihin puututtaisiin. Ja to, vieläksi, vielä uskon, että täytyisi myös olla varmoja siitä, että yrityksiä ei sitten ajeta markkinoiden ulkopuolelle, jos ne käyttävät näitä käytännössäänteitä aivan oikein. Täytyisi myös tuotantoketjua tarkastaillessamme kiinnittää huomiota myös terveyssääntöihin unioni on myös ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen sitoutunut ja toivon, että voisin luottaa siihen, että se mitä kulutan on noudattaa näitä sääntöjä. Nyt en kuitenkaan voi olla siitä aivan varma ja uskon, että nämä äsken mainitsemani toimet vaikuttaisivat siihen, että ne maat, jotka unionin ulkopuolelta tuovat tänne tuotteita, myös siirtyisivät reilun kaupan käytänteiden piiriin enemmän. Kiitos. Thanks a lot. So. Kiitos, kiitos. Selvä viesti. Taas. Nyt reaktioita kollegoilta. Stea Winkler. Um, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ymmärtääkseni saan puhua ensin EPPn puolesta. No mutta kiitoksia kovasti ja kiitos näistä ideoista. Ja kun nyt 80 voi reagoida kaikki näihin ideoihin, niin on ehkä sen taisi neljä viisi ehdotusta, jos ymmärsin oikein, niin se mikä minusta on hyvin tärkeää, siinä mitä sanottiin on, että mitä Priit Tohver, äänäköisen oikein pahoittelut, Priit Tohver sanoi juuri globalisaatiosta, ja haluan vakuuttaa nuorille kollegoille, että globalisaation muokkaaminen on asia, josta olemme hyvin huolissamme täällä parlamentissa. Ja globalisaation muokkaaminen tarkoittaa sitä, että meidän tulee ymmärtää tarkkaan, että myös, ja jos nyt ymmärsin oikein, myös 2014 tässä Euroopan nuorisotapahtumassa te puhuitte koulutuksesta, mutta puhutte myös työpaikoista ja kestävästä tulevaisuudesta, joten se, mitä me tarvitsemme kestävälle tulevaisuudelle, on kyllä vastuullista toimintaa, mutta tarvitaan teollista pohjaa Eurooppaan. Ja kun sanon, että muokataan globalisaation, totta kai ymmärtää, että globalisaatiota ei voida muokata vain EU-ssa, sillä globalisaatiossa ei ole kyse vain EU-sta, vaan globalisaatiosta on kyse kovista säännöistä, kuten totta, mutta yhden globalisaatiossa on kyse Euroopan niin tästä pehmeästä voimasta, soft powerista, taistellaan ihmisoikeuksien eteen ja että esitellään eri maailman osissa, eri maissa, eri maailman osissa arvojamme ja sitten, että taistelun arvojen puolesta, mutta tätä varten tarvitaan kestävyyttä. Ja jos otetaan kestävyyttä, niin totta kai tarvitaan kumppanuutta. En pidä sitä, kun kuulen. Ja haluan olla vilpitön. En haluaa kuulla ideoita siitä, että kun pakotetaan yhtiöt, no ei pitäisi pakottaa yhtiöitä, pitäisi kouluttaa talouden toimijoita, pitäisi taistella arvoimmin puolesta koulutuksen avulla. Meidän tulee stimuloida niitä, jos tarpeen totta kai. Pitää olla säännöt, mutta yhtiöiden pakottaminen, no mitä sanotte, jos yhtiöt sanovat, että no meidän pitää pakottaa nuoret oppimaan jotakin, pitäisikö siitä? No totta kai pitää ymmärtää, että johonkin pakottaminen ei ole hyvä idea, mutta se, että taistellaan arvojen puolesta, kyllä, se on hyvä ajatus, jos taistellaan tulevaisuuden puolesta, ja että muokataan globalisaatiota tavalla, jossa nämä syvät epätasaisuudet nykymaailmassa tulevat ainakin vähennetyksi, koska emme onnistu poistamaan niitä, mutta ainakin vähentämään vaikutuksia. Kiitos. Kiitos. Sitten Maria Areena. Thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, jatkan ranskaksi. Niin, eriäviä näkemyksiä on, kuten arvaatte. En ole Juliu Winklerin kanssa samaa mieltä siitä, että mekö me voisi pakottaa yrityksiä noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Ja tästä syystä kiinnittäisin huomiota viime viikon asetukseen, joka on todellakin pakottamassa yrityksiä toi tiettyyn toimintaan, varsinkin konfliktimineraalitekstissä, kuten viime viikolla kävi ilmi. Ja Winkler itse on ollut tässä työssä mukana esittelijänä, eli me olemme saaneet tuloksen pitkän taiston tuloksena ei se helppoa ollut, mutta olemme kuitenkin saaneet aikaan sen, että yritysten täytyy noudattaa juuri sellaisia sääntöjä, jotka tähän asti ovat olleet vain vapaaehtoisia. Meillä on ollut tuo due diligence-säännöstö, mutta aina kun kyse on vain tällaisesta vapaaehtoisesta hyvien käytänteiden noudattamisesta, niin silloin ei kukaan näitä sääntöjä noudata. Jos ajatellaan vaikkapa moottoriteitä, niin onhan siellä niitä, jotka noudattavat liikennenopeusrajoituksia ja jotkut taas sitten eivät alkuunkaan, eli eivät kaikki sääntöjä noudata. Eli jos ei ole pakollista juridisia sääntöjä, jotka lainsäädäntäjän säätämiä ovat, niin ei mitään sääntöjä välttämättä sitten vain vapaaehtoispohjalta noudateta. Joten meidän on pakko tämän tyyppisiä mekanismeja pystyä luomaan. Minä olen iloinen siitä, että sain kuulla teitä sellaisen sukupolven ääntä, joka vaatii arvojen noudattamista ja tuntee nämä arvot. Ja me usein politiikassa unohdamme, että tällaista vaatimusta on nuorien, nuorten piirissä myös muidenkin piirissä tietysti, mutta myös nuorten piirissä. Aina puhutaan työllisyydestä ja kasvusta. Ja nyt tässä kun puhutaan globalisaation muokkaamisesta, niin meidän täytyy miettiä, minkälaisen mallin ja muodon me haluamme sille antaa. Se tarkoittaa myös arvon, arvojen jakamista. Ei kyse ole työpaikkojen luomisessakaan siitä, että ihan minkä tahansa tyyppistä e, e, eli elämää, elintasoa sitten tarjoaisimme, minkä tahansa tyyppisiä työpaikkoja. Vielä lopuksi vapaakauppasopimuksista. Huomenissa keskustelemme Kanadan kanssa tehtävästä sopimuksesta. Me olemme keskustelemassa myös Afrikan kanssa tehtävistä sopimuksista. Ja näissä vapaakauppasopimuksissa me eurooppalaisina eikä myöskään kumppanuuspuolten maissa pääse puusta pitkälle näistä kestävän kehityksen ja sosiaalisten oikeuksien ympäristösääntöjen vyyhdistä. Niistä ei saada sitovia koskaan, koska minkäänlaista poliittista tahtoa ei näytä olevan. Ja jos te nuoret nyt todellakin ryhdytte tässä painostamaan ja viette tätä vahvalla tahdolla eteenpäin, niin eiköhän nämäkin joskus saada valmiiksi. Kiitos sitten Buchner. Ich möchte. Kiitos. Haluaisin tukea tätä ajatusta siitä, että meillä olisi sosiaalinen yritysvastuu ja että tästä määrättäisiin sitovalla lainsäädännöllä ja myös mitä tulee reilun kauppaan. Mutta pari väärinkäsitystä haluaisin tässä oikaista. Me tiedämme, että varsinkin Afrikassa kahvin ja kaakaon ja muiden tuottajat äh, tekevät äh, voivat käydä kauppaa vain yhden tai parhaassa tapauksessa kahden yrityksen kanssa, ja tämä ei todellakaan ole viljelijälle eduksi. Eli sen vuoksi tarvittaisiin osuuskuntia, taikka määritellä valtiolliset vähimmäishinnat ja muistuttaisin myös näistä elintarvikeongelmista. Minusta tämä projekti on välttämätön. Kiitos. ich werde Deutsch Kiitos, puhun saksaa. Olen hyvin iloinen, kun nuoret ihmiset tulevat tänne paikalle, sillä tämä yhteys on hyvin tärkeä ja juuri tämä kritiikki tai nämä toiveet meillä ovat erityisen tärkeitä. Ja olen paljon tekemisissä nuorten ihmisten kanssa ja huomaa, miten kriittisiin suhtautuvat verkkokaupan kysymyksiin ja minusta myös on hyvin tärkeää, että ihmiset, kuluttajat, jotka tarttuvat tuotteeseen, pitää tietää, mistä se tulee, mutta pitää pohtia, onko se liian halpaa, ketä minä tässä tuen. Ja Mari sanoi tässä juuri, kun puhuttiin konfliktimineraaleista siinä, pääsimme suurin askeleen eteenpäin juuri nämä tuntemisvelvollisuudet, se on oikea lähestymistapa ja sitten vapaaehtoisuus, no sehän on aina erittäin hieno asia, mutta loppujen lopuksi velvoittavuus on, pakottavuus on paljon relevantipaa meille. Lisäksi on sanoa, että mitä tulee sosiaalisen polkumyyntiin, no en tiedä, tiedättekö, että meillä nyt ei ole vielä määritelmää siitä, ei taisi olla selvästi mitä on sosiaalinen polkumyynti, social dumping, no tässä on jo eri kantoja, eli siinä on paljon työsarkaa vielä jotta voidaan tarkastella vielä, miten reilua palkkaa ihmiset saavat ja miten he saavat työstään korvauksen. Tämäkin on tärkeä kriteeri, että on ihmisarvoista työtä. Se on myös erityisen tärkeää reilussa kaupassa. Sitten on ILOn työnormit, niiltä mukaan näihin sopimuksiin on meille tärkeää, että työ, pakkotyö, niitä tarkastellaan, ettei ole kauppasopimuksia, joissa tätä ei otettaisi huomioon, eli se on meille tärkeä, myös ympäristönormit ovat meille tärkeitä, ja ympäristön suojelu, nekin ovat kriteerejä, jotka ovat tärkeitä, kansallisyhteiskunnan sitouttaminen, se osoittaa meille aina, että missä pitää tehdä tarkempaa työtä ja sitouttaa ne mukaan. Pitää ottaa huomioon ihmisten huolet ja toiveet. Ja sitten myös kontrollimekanismit ovat tärkeitä. No totta kai hyvä, jos so, se on mukana sopimuksessa paperilla, mutta jos sitten ei kontrolloida asioita, niin se on huono. Ja usein on tunnelma siitä, että sopimuksista sovitaan, siinä lukee jotakin, mutta mitä tapahtuu sitten, jos tämä ei täytykään tai jos joku ei noudata sääntöjä sen takia. Tarvitaan joskus sanktioita, jotta tiettyä vakavuutta on taustalla. Kaiken kaikkiaan meillä on vielä paljon työtä edessä. Meillä on siitä, että annoitte meille ideoitamme otan totta kai huomioon. Jatkamme työtämme ja kiitoksia kovasti esityksestänne. Kiitos siitä Helmut Scholz. Danke Niin, kiitos, kiitän mies. Minä pidän hienona, että olette läsnä valiokunnassa. Kollegat ovat täällä sanoneet jo paljon. Myös minä kannatan reunaehtoja. Eli me puhumme kauppasopimuksista, ei ainoastaan tuotteista tuotteiden ja palveluiden sopimuksista, vaan kysymys on myös siitä, kuka ja miten niitä tuotetaan. Kysymys on myös ihmisten elinolosuhteista koko maailmassa. Ja sen vuoksi meidän täytyisi lähteä siitä, että standardit ja normit ja säännöt, joita me Euroopassa olemme saaneet itsellemme taisteltua ja josta olemme päässeet yksimielisyyteen myös täällä, niin eh, silloin meillä täytyy olla samat eh, mahdollisuudet myös kaikkien alueiden ihmisille ja tuottajille. Eh, esimerkiksi TTIPin tai SETAn yhteydessä, samoin EUn ja esimerkiksi Afrikan mantereen maiden kesken jotka ovat neuvotelleet kauppakumppanuussopimukset EUn kanssa. Eli ihan konkreettisesti meillä täytyisi olla tasa-arvoisempi lähestymistapa ja meidän pitäisi antaa näiden maiden tuottajille mahdollisuus eikä tehdä tällaisia yksipuolisia sopimuksia, vaan antaa näille ihmisille mahdollisuus itse toimia kestävällä tavalla ja samanaikaisesti äh, tukea heitä, äh, kun he rakentavat uuden aikaisia äh, tuotantovälineitä omassa maassa niin, että ei hukata raaka-aineita. Slaban, olkaa hyvä. Nuoruudessamme näistä ongelmista ei keskusteltu. Olemme tyytyväisiä, että saimme tuotteita, mutta nykytilanteessa, no ymmärrän kovasti tätä, että pohditaan eettisiä normeja arvostetaan niitä. No pitää terottaa eri alat. On, on ympäristönormeja, totta kai tiettyä sääntelyä ja sääntöjä voidaan sopia. Se on eri asia, jos kyse on muista tuotteista. Esimerkiksi jos ajat, yritetään tuottajalle tietyssä maassa saada lisää tuloja kuin mitä maailmanmarkkinoilla yleensä, sitten tämä hankaloituu. Tai jos sanotaan, että ei haluta lapsityövoimaa, lapsityötä. Sitäkin on hankala saada läpi. Ja jos nyt on tämä ajatus, niin pitää myös olla valvontaa. Ja siihen ei tarvita mitään säännöksiä, mutta jos meillä on kontrollia ja valvontaa, niin sitten pitää myös olla mahdollisuuksia rikkomuksissa, tai siis jos tapahtuu rikkomuksia, niin asettaa seuraamuksia, sekin sanottiin. Sitten voisi olla ongelma, että yhtiöt eivät vain noudata sääntöjä, ja toimivat niissä maissa, joissa ei ole sanktioita. Eli tämä pitää nyt katsoa tarkkaan. Ja sitten vielä tonkin asia, no meillä on itsellä lapsia ja lapsenlapsia, kun ne menevät ostoksille, no ne ostavat siellä, missä on hienointa, halvinta, siellä he shoppailevat. Te itse voitte esimerkiksi ne pitää huolen siitä, että tietyt asiat, joita ette, ette pidä oikeina, siirtyvät syrjän esimerkiksi tukku- tai keskivertomyyjä Otto. hän pyytettiin siitä, että hän käytti lapsityövoimaa. No, nyt voi sanoa, että nyt ei lapsityövoimaa. No, mutta usein on niin, että taloudellinen tilanne pakottaa siten, että lasten pitää tehdä työtä. Se on historiallinen ilmiö, on ollut Englannissa, Saksassa. Jos siis sitä ei haluta lapsityötä, niin pitää tehdä ehdotuksia, miten lapsityötä voidaan välttää. Ja siinä nyt on porttu, että okei, okay, vältellään lapsityötä, mutta sitten pidettiin huoli myös siitä, että esimerkiksi lapset pääsevät kouluihin. Eikä niin, että lapsilla olisi mitään tekemistä, se ei ole ratkaisu Pitäisi huolehtia myös siitä, että lapset pääsevät eteenpäin. Ja nämä ovat asioita, joilla on tärkeä rooli. Ja toistan, kaikki nämä voi kirjata, että pitää kontrolloida, pitää sanktioida. Mutta uskon, että jos te nuorina sanotte, että me emme halua tätä, niin sillä on enemmän vaikutusta kuin jos halutaan asettaa sanktioita. Kiitos. Nyt puheenjohtajana ehkä lisäsin vielä sen, että että kyllä valiokunnassa näen, että yritysten vastuu halutaan ottaa mukaan. Oli kyse sitten konfliktimineraaleista tai muista aloista. Minusta paras vaihtoehto on, että yhteisesti pyydämme vastuuta yrittäjiltä, alueelta, EUlta ja sitten vastaavasti valvotaan myös täytäntöönpanoa juuri kuulimme tai keskustelimme Bangladeshin sopimuksesta, josta tätä juuri käy, eli 220 yhtiötä, jotka vievät tuotteita Bangladesista, ovat yhteydessä hallitukseen ja eu ja sopivat siitä, että olisi sitovia sääntöjä tehtäiden tarkastuksista ja sillä varmistetaan, että työntekijöiden olosuhteet ja työ, työolot ja turvallisuus toteutuu, jossa on valvottava suunnitelma. Ja tämä on juuri oikea tie, eli että yhtiöt kantavat oman vastuunsa myös todellisuudessa yhteistyössä valtiollisten instanssien kanssa, mutta myös siten, että on selvää valvontaa. Nyt saatte vielä puheenvuoron reagoidaksenne ehkäpä ensin Helena. Ja, vielen Dank. Ich antworte jetzt auch mal auf Deutsch. Kiitos. Minäkin vastaan nyt äh, saksaksi. Vastaukset olivat minulle hyvin positiivisia, eli tavallaan saisi sen tunteen, että tulossa on ja että monta kertaa on tuntunut siltä, että tässä on ollut ideologisiakin ongelmia. Mm, toki yrityksiä pakotetaan hyvin paljon jo nyt ja jos sitten katsotaan reilun kaupan arvoista, ne ovat meidän arvoja ja että ne ovat niitä arvoja, joita koulutuksessakin välitetään ja silloinhan ne voidaan myös kirjata lainsäädäntöön. Toivon mukaan tämä nyt oli äh, hyvä sysäys eteenpäin, koska tämä on sitä, mitä me ehdottomasti haluamme ja nopeasti, eikä välttämättä vapaaehtoisella tasolla tuossa nurkan takana kahvilassa – vain yhdessä kahvilassa luki, tai vain yhden T-sortin kohdalla luki Fair Trade, reilu kauppa. Joten enkä tiedä kuinka moni sitten valitsee tämän reilun kaupan tuotteen. Eihän tämä nyt ole mitään uutta periaatteessa, vaan se, että nuoret haluavat toteuttaa tätä ja ankkuroida nämä arvot lainsäädäntöön niin, että eh, eurooppalaisilla yrityksillä ja kuluttajilla ei ole mitään mahdollisuuksia sanoa, eh, että ei halua sitä. Ja sitä, että ei ole enää kysymys valinnoista, vaan siitä, että ne ovat kaikki reilun kaupan tuotteita. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos sitten, Priit. So, um, I'm for... Niin, Ilmeisesti en saa puhua viroa, joten jatkan englanniksi. Niin, olen todella kiitollinen. Olen hyvin kiitollinen siitä, että sain kuulla teidän olevan samaa mieltä kuin mekin. Muu, muutama sana tuohon, mitä Winkler sanoi. Hän selkeästi vastusti meidän näkökulmaamme No, äh, riippuu tulkinnasta. Niin, joka tapauksessa kovasti arvostan sanomaanne tästä unionin pehmeästä vallankäytöstä ja monissa neuvotteluissa tämä on näy, näkynyt, eli minkäänlaista ö, muotoa me esitämme asiakirjoissa, eli yritysten täytyisi tehdä jotakin vapaaehtoisesti ja sitten nämä säännöt näyttävät hivenen epämiellyttäviltä. Eli jos ajatellaan nyt sitä, että me emme pikemminkään pakottaisi yrityksiä jotain tekemään, vaan tarjoaisimme niille mahdollisuuksia toimia jollain tavalla. Yritykset varmaan tarvitsevat kyllä koulutustakin, varmaankin, mutta en usko, että ne olisivat täysin tietämättömiä siitä, mitä niiden käytänteet tarkoittavat. Eivätkä yritykset varmaankaan noin suorastaan halua vahingoittaa maailmaa eivätkä myöskään sitten toimia kestämättömästi. Se olisi aika naivia. Ne tietysti haluavat tuottaa tulosta, mutta millä tavalla? Se tietysti on merkittävää niiden kannalta. Eli ei ainoastaan myydä mitä tahansa, vaan myös pyritään muuttamaan maailmaa myönteisempään suuntaan. Ja siitä syystä tarjoaisi mahdollisuuksia yrityksille toimia kestävämmin, eli ei ainoastaan luoda sääntöjä käytännössä säännöiksi, vaan pikemminkin myös markkinoita hallit, toimittaisiin sillä tavalla, että yrityksillä olisi kestä, joilla on kestävämmät menettelyt, voisivat myös selvitä markkinoilla e, ja näin niiden tuottama tulos olisi myös malli saada myönteistä muutosta aikaa maailmassa. Ja sitten koulutus totta kai on merkittävä asia. Olen samaa mieltä Starbatin kanssa tästä asiasta. Eli meidän täytyy myös kaikkia kouluttaa ja nuorten täytyy ymmärtää, että kyllä meillä on mahdollisuus muuttaa kulutustottumuksia. Kuinka paljon te täällä valiokunnassa sitten toimitte, niin me kolme tässä varmaankin voimme tehdä paljon enemmän saavuttaessamme ystäviämme ja, vasta- ja ikäisiämme. Voisin toivoa, että te tuette meitä tässä työssä, millä e, työssä ja näin voimme sitten saada kestävämmän maailman aikaan. Kiitos. Indeed, fab. Kiitos. Kyllä, reilun kaupan tuotteet äh, ovat hyvin läsnä täällä parlamentissa ja yritämme lisätä kulutusta niin osalta jopa yhteys tuottajan ja kuluttajan välillä eri maissa on tärkeä Reilu kauppahan on tärkeä kysymys myös tälle valiokunnalle ajatellaan sen edistämistä, että saadaan yhteyttä toimimaan vastuullisesti. No niin, eli on läheinen yhteys teidän ja parlamentin ja sen työn välillä, mutta ollaan yhteyksissä ja pyydän, että painostatte parlamentaarikkoja, se on joskus tarpeen. Kiitos. Toinen teema kauppaa kaikille. Kaikkien kauppa uusi kauppastrategia on julkaistu komissiolta syyskuussa 2015. Yritämme muuttaa sitä, että ajatellaan tällaista mallipohjaista kauppaa, siirtäisin kohti arvopohjaista kauppamallia, joka olisi nykyaikainen ja totta kai odotamme innolla jo, mitä ideoita teillä on, teillä nuorilla, mitä toiveita teillä on Euroopan parlamentin intervallikunnan. Ensin puheenvuoron sai Jendel Williams. Thank you, Chair. Dear members of the European Parliament. Kiitos puheenjohtaja. EUlla on tehokas järjestelmä rekisteröidä maantieteellisiä indikaattoreita. Minä haluaisin tähän uutta lukua, eli maantieteelliset indikaatiot AKT-maista. EUn täytyy tehdä työtä Afrikan, Karibian ja Tyynemeren maiden viranomaisten kanssa, jotta saataisiin aikaan kansalliset järjestelmät maantieteellisten indikaattoreiden hyväksymiseksi sellaisilla sektoreilla, joissa tuottajat haluavat, että heidän tuotteensa äh, tunnustetaan ja varmistaakseen trade for all periaate. Aikaisemmin paikan nimet ovat äh, olleet äh, Paikanimien mukaisia, kuten esimerkiksi Parman kinkku ja Rockfordin juusto, champagne, tekiila ja niin edelleen. Ne ovat äh, mm, kaupan, kaupalle mahdollisuus, mutta ne kertovat, äh, informoivat myös kuluttajia ja houkuttelevat niitä. EUn strategiassa painotetaan, että EUn kauppapolitiikan pitää tukea innovatiivista ja korkealaatuisia tuotteita äh, suojelevalla maantieteellisiä indikaattoreita. Ja tämä voisi olla hyvä AKT-maiden tuottajille, jossa monet, suuri osa väestöstä elää perheen maatilasta. Ja tätä kautta voitaisiin parantaa kauppa, bisnesmahdollisuuksia, tukea paikallisia tuottajia sekä myös tukea luonnonvarojen parempaa käyttöä. Tobagosta kotoisin tiedän, miten hienoja tuotteita näistä maisteista tulee, jotka myös voitaisiin suojella, että ne ansaitsevat sen, että ne suojellaan maantieteellisillä indikaattoreilla. Etelä-Afrikka on ensimmäinen äh, valtio, joka on ottanut maataloustuotteille kolme äh, erityistuotetta sopimuksessaan äh, EUn kanssa – tukeakseen maaseudun kehityksen. AKT-sopimuksessa tehtiin myös sitoumuksia siitä, että voitaisiin ottaa käyttöön maantieteelliset indikaattorit, mutta tätä ei ole vielä tapahtunut. Tässä listassa voisi olla esimerkiksi Jamaican Blue Mountain kahvi, Ginean kahvi tai Valdesian kahvi Dominikaanisesta tasavallasta. Se voisi olla myös Mauritiuksen ähm, tulinen pippuri hot pepper. AKT-maissa on paljon hyvin arvostettuja tuotteita, jotka voisivat olla arvostettuja EUn markkinoilla ja tätä kautta voitaisiin parantaa esimerkiksi luonnonvarojen suojelemista ja kunnioittamista. Kiitos sitten Helene. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Toinen, toivottavasti oleva ideani liittyy Straight for All-strategian. Yleensä siinä puhutaan siitä, että poistetaan kaupan esteitä kuitenkin. Ehdotan, että me teemme sosiaalipoikkeuksia järjestelmään ja perustamme kaupan esteitä EUn ja tietenkin kehittyvien maiden välillä, jotta sallitaan, että niiden omat elintarviketeollisuudet kehittyvät paremmin. Euroopan parlamentti otti ensimmäisen askeleen vastatakseen uusia taloudellisia realiteetteja, joka perustuu tehokkuuteen, avoimuuteen ja arvoihin. Ja pitäisi hyödyttää niin monta ihmistä kuin mahdollista Trade for All investointistrategian myötä aikaisemmin olemme keskittyneet kauppaan yhtäläisten kumppaneille, jonka myötä tämä kaikkien kauppa mahdollistuu. Pitäisi olla erilaisia kaupan sääntöjä, jos mailla on eri kehitystaso. Kaikkien kauppa tuo joskus ristiriitoja. Ajatellaan, että sääntöjen pitäisi olla kaikille samat, kun se pitäisi olla hyödyllistä kaikille. Ja se, mitä nyt tapahtuu, on, että on tällaista järkevämpää kehittyville maille tuoda meidän halpojen tarvikkeita sen sijaan, että kasvatettaisiin, tuotettaisiin tai kasvatettaisiin se itse. Joten ne ovat selkäseinää vasten, koska olemme niin teknologisesti edistyneitä. Ja tämä tekee ne riippuvaiseksi, eikä salli sitä, että ne voisivat kehittää omia markkinoitaan. Kauppasopimuksissa meidän pitää pohtia omia intressejämme, mutta myös köyhempien maiden intressejä. Niin kuin tämä nimikin Trade for All kaikkien kauppa ehdottaa, ja tässä ollaan kes- globalisaatiokeskustelun ytimessä. Jotkut ihmiset ovat globalisaation voittajia, mutta jotkut ovat myös sen häviäjiä. Ja meidän pitää varmistaa, että meidän kauppakumppanimme myös hyötyvät siitä. Ei pitäisi pakkoittaa liberaalia kauppaa heille, sillä se mitä he tarvitsevat saattaa olla jotakin muuta. Saattaa olla, että he tarvitsevat protektionismia. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, haluaisin vielä tervehtiä vierailijaryhmä minun vaalipiiristäni siellä takana Alasaksista. Tervetuloa. No niin, oli kysymys maantieteellisistä alkuperänimityksistä. Kyllä, se on yksi kysymys, joka voi suojata, tai yksi asia, joka voi suojata paikallista tuotantoa ja tämä käsite, jota EU on käsit- kehitellyt, on nyt laajentunut muihinkin maihin, Etelä-Afrikkaan, myös Vietnam-sopimuksessa on maatellisia alkuperänimityksiä Vietnamillakin on tiettyjä alueellisia paikallisia tuotteita, joita se haluaa suojata. Sen takia on tärkeää, että otetaan huomioon alueellinen tuotanto ja että sitä vahvistetaan ja suojellaan. Edustaja Wikler. Uh, yes, thank you. Kiitän puheenjohtaja. Niin minäkin tahtoisin tätä maantieteellisten merkintöjen ehdotusta ylistää. Se on tietysti helppoa sanoa, mutta miten se käytännössä toteutetaan, tulen Romaniasta tuolta Itä-Euroopasta. Ehkä joskus olette siitä kuulleetkin. Sekin on unionin jäsenvaltio jopa kymmenen vuotta ollut. Ja meillä on ollut parisenkymmentä vuotta nuo maantieteelliset merkinnät käytössä. Se on tietenkin tärkeä asia. Minä ehdottaisin, että sitä, että koulutuksen merkintä, merkitys on tietysti hyvin olennainen. Täytyy tehdä yhteistyötä maantieteellisten merkintöjen eteen siten, että selitämme, miten, miksi se on merkittävää puoltaaksemme sitten tuotteita. Kaikki eivät välttämättä usko tähän maantieteelliseen merkintään. Nimittäin Yhdysvallat ei ole kiinnostunut siitä alkuunkaan. Se suorastaan vihaa maantieteellisiä merkintöitä ja voisi nimittäin champagnea tuottaa ihan jossain muuallakin kuin vain champagnen alueella. Eli tässä on selvät filosofiset ristiriidat olemassa. Meidän täytyy siis löytää jonkinlaisia yhteistyömuotoja myöskin ja näin koko maailmahan on verkostoitumisen varassa ja näin meidän täytyy taloudellisessa yhteistyössä ja neuvotteluissa myös muistaa se, että se on hyvä väline tuoda nämä arvot esille, on kyse sitten AKT-maista tai mistä vain. Eli kyllä olen täysin samaa mieltä tästä pitkälti. Ja tosiaankin kyllä saatte täällä puhua omaa kieltänne. Olisitte voinut puhua omaa kieltänne, koska te olisitte voinut tästä ilmoittaa aikaisemmin, koska kyllä meillä on täällä virallisia kieliä paljonkin ja muun muassa oma kielesi on virallinen kieli. Kiitos. No niin, toinen idea. Se, että todellakin ei vain poista kaupan esteitä, vaan että niitä myös pystyttäisiin, että alueellista integraatiota kyllä – Sitäkin voimme tukea, koska kauppasuhteissamme katsotaan tarkkaan, mitkä maat ovat kuinka kehittyneitä. Jos nyt katson keskusteluja Afrikan valtioiden kanssa, niin no, siellä sopimukset ovat hyvin epäsymmetrisiä. Aina pitää keskustella siitä, että onko se tarpeeksi epäsymmetrinen, mitkä alat tarvitsevat suojelua, mutta on täysin selvää, että valtiolla on eri taloudellisia kehitysasteita, eikä niitä voida käsitellä sitten samalla tavalla, vaan pitää suojella alueellista kehitystä epäsymmetrian myötä, ja minusta hyvin voimakkaasti pitää varmistaa, että kauppa vähintään kehittyneiden maiden välillä etelä-eteläkauppaastakin pitää vahvistaa, jotta alueellista taloutta saadaan kehitettyä, jotta tämä, eli että raakainta tulee vain sieltä päin, niin muuttuisi, jotta vähiten kehittyneet maat pystyvät kehittymään. Edustaja Scholz. Ich greife mal den Gedanken auf. Jatkan tästä ajatuksesta. Eli poistetaan kaupan esteitä ja luodaan reiluja edellytyksiä. Kun me puhumme yhteen, kun me, katsele, me, me puhumme siitä, että katsomme yhdessä tulevaisuuteen. Millä tavalla tuotamme tulevaisuudessa? Ö, monet ovat allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen, eli me haluamme myös, että ilmasto ja ympäristö otetaan mukaan näihin sopimuksiin. Ja on, eikö me voisin miettiä, mitä tuotteita voitaisiin äh, tuottaa paikallisesti ja äh, tavallaan tutkia, mitä tuotetaan missä ja miten ja mitkä jäävät äh, paikalliseen elintarviketuotantoon. Tämä pitäisi huomioida huomattavasti vahvemmin samoin kuin myös kuluttajasuojaa. Tarvitsemmeko todellakin geenimanipuloituja elintarvikkeita tai lisäaineita, jota lisätään näissä globaalissa elintarviketuotantoprosesseissa. Meidän pitäisi yhdessä katsoa tulevaisuuteen ja sopia näistä asioista ja ratkaista niitä – ja tämä oikeastaan liittyy tähän multilateraalisiin kauppasopimuksiin, ei niinkään bilateraalisiin, mutta tällaisessa multilateraalisessa kauppajärjestelmässä. Niin. Kiitoksia erityisesti teille, Neiti Raabe, että mainitsitte nämä kaupan esteet. Tämä on ongelma, joka ei kosketa vain minua, vaan jos ajatellaan tulevia sopimuksia ympäristötuotteiden suhteen esimerkiksi, niin tässä on niin, että myös tuotteet, jotka eivät vaadi suuria investointeja, saadaan valmistettua, niin pitää olla myös mukana nyt, kun avataan markkinoita yhtiöille – joilla on suuret tuoteluvut ja joilla on paremmat järjestelmät käytössä, niin sitten näillä yhtiöillä, jotka haluavat uudestaan toimintaansa kehitysmaissa, niin ei ole mitään mahdollisuuksia. Joten kiitos, että otitte esille tämän ajatuksen. Dankeschön. Kiitos. Edustaja Stabati. Ja, ich möchte daran erinnern. Haluaisin muistuttaa, että kehittyneissä teollisuusvaltioissa ähm, suojellaan omaa maataloutta. Ja tämä on se kysymys, jonka olen aina äh, miettinyt ja e, olen esittänyt sen ja monet keskustelukumppanit ovat sanoneet, että auttaisi paljon, jos Euroopan markkinat olisivat meille avoimet ja monet kehitysmaat sanovat, että meitä auttaisi todella paljon, jos eurooppalaiset eivät dumppaisi ylijäämiänsä meille, koska se heikentää kilpailutilannetta, eikä anna meidän päästä jaloillemme. Tämä on myös asia, joka pitäisi muistaa. Ja vielä yksi perushuomio protektionismista ja vapaakaupasta. Tämä stimuloi minua, koska on kokemuksia erilaisista strategioista, vientistrategioista. Ja on käyty ilmi, että kaikki vientitukijärjestelmät kaatuvat. Tai me, silloin täytyy aina ottaa käyttöön tietynlaisia esteitä, että voidaan suojella omaa maatalouttansa tai kauppaansa. Ja silloin nämä yritykset eivät välttämättä ole kilpailukykyisiä, koska niitä suojellaan. Ja silloin kehitys oikeastaan pysähtyy. Ja useinhan on niin, että tietyt tuotteet sitten jalostetaan edelleen, eli yritykset, joiden pitäisi jalostaa tällaisia suojeltuja tuotteita, menettävät kansainvälisen kilpailukykynsä. Joten ennen kuin sanotaan, että olemme, ottaneet, että, että olemme ottamassa käyttöön tiettyjä kaupan esteitä, niistä pitäisi miettiä uudelleen. Minä tulen Tyyringeristä, jossa meillä on ekonomi Friedrich List, joka on puhunut tullisuojavälineestä ja hänen mielestään se piti olla väliaikainen väline. Ja minusta tällaiset suojelutoimenpiteet ovat olleet aivan liian pitkiä. Kyllä, riskin olemassa edustaja Fjellner. Thank you very much. Uh, Kiitokset. Niin, politiikka on itsessään kiintoisaa, kun mietimme ristiriitoja, eturistiriitoja ja pyrkiessämme saavuttaa mahdotonta aika useinkin. Ja kun puhumme kauppapolitiikasta, erityisesti kehittyvissä maissa, niin se on varsin selvää. Me kuulimme hyvän puheenvuoron juuri äsken siitä, että kehittyvässä olevien valtioiden täytyisi pystyä tuottamaan omille markkinoiden tuotteita voidakseen, ne tuotanto, voidakseen tuotantoa kehittää. Ja tämä on tietysti aivan legitiimi toive. Ja kun sitten tariffeja ottaa käyttöön, niin silloin itse asiassa sisäiset hinnat myös nousevat, jotta sitten maanviljelijät voivat itse asiassa elää siitä, mitä tuottavat. Minä olen täällä parlamentissa havainnut, että kun me toimimme näin Euroopan unionissa ja nostamme hintoja, esimerkiksi maataloustuotteiden hintoja Euroopan unionissa, niin ruoan hinta sitten myös nousee kuluttajien kannalta ja siitä syntyy tietysti ongelma varsinkin niille, jotka ovat vara, vähävaraisia. Ja, eli ja ikään kuin verotetaan köyhiä, kun asetetaan tariffeja elintarvikkeille. Ja me pyrimme pikemminkin nämä tariffit saamaan alhaisina, nämä maksut, elintarvikemaksut alhaisina ajatellessamme eurooppalaisia köyhiä. Ja sitten kun taas köyhät valtiot nostavat näitä tariffeja, niin se on suuri ongelma, koska kansalaisetkin ovat köyhiä. Eli me voimme pyrkiä auttamaan omia maatalouskumppaneitamme tietenkin, mutta silloin itse asiassa saatetaan iskeä suoraan köyhiin kotiin, koska he joutuvat maksamaan enemmän elintarvikkeista. Eli tämä on hyvin hankala eturistiriita. Mitä sitten pitää tehdä? No totta kai meidän täytyisi tietysti tahdata siihen, että meillä ei olisi mitään tullitariffeja ta- si- sitten köyhiä valtioita varten, mutta kaksi kolmas osaa itse asiassa näistä tullitariffeista, joista, joita köyhät maat maksavat, maksavat toisille köyhille maille, eivätkä unionille. Kirsten Jendel minuutti. Thank you very much. Kiitos palautteesta. Niin kun tulin tänne tänään pohdin, että moni korvavarmetin jäsen on tietoinen sitoumuksista, jotka EUlla on suhteessa maateelliseen merkintöihin, erityisesti jos ajatellaan Kariformin valtioita ja sen artikla 145 kauppasopimuksesta ja sadac ryhmä erityisesti Etelä-Afrika, artikla 16 sadac eu sopimuksesta Jos nämä sopimukset halutaan toimimaan, niin pitää jatkuvasti tietoisesti olla niihin yhteydessä. Tästä syystä olin esille nämä maatilliset merkinnät täällä tänään. Toinenkin asia, joka muistin, kun esittelin teille nämä asiat. Asia, asiakirjan kirjoitin, kun olin College of Europeissa. Olin opiskelija tuolla ja halusin käyttää Walter Rodney teoriaa siitä, miten Eurooppa alikehitti Afrikan nähdäkseen, miten relevantti se on tällä hetkellä ja meidän pitää olla nyt se sukupolvi, joka on sitoutunut, siihen ei tuo toistu. Me emme voi toistaa Walter Rodneyn teesiä siitä, miten Euroopan kehitti Afrikan. Meidän tulee olla muutoksen sukupolvi. Kiitos. Of course. Thanks a lot. Tietysti. Kiitos. Helene. Äh, vielen Dank. Kiitos. Minua ilahduttaa, että kaikki olet vastaan näin äh, iloisesti, varsinkin ehdotukset liittyen kaupan esteisiin, Trade for All investment-strategiaan. Tämä on suuri haaste, kuten täällä on sanottukin, ei ainoastaan bilateraalisissa sopimuksissa, vaan myös nimenomaan moninkeskeisissä kauppasopimuksessa. Ja epätasapaino tuonnin tuontitukijärjestelmien ja vapaakaupan välillä tai vapaa rajallinen kauppa vähemmän kehittyneissä kaupoissa, jolle annetaan mahdollisuus rakentaa omaa teollisuutta on mutta toivottavasti ehdotuksessani kävi ilmi tämä, että Trade for All ei vain ole kauppaa samoin säännöin, vaan kauppaa osallistujien kesken, eikä tarvitse olla mukana vain tuottajat ja köyhät. Ei tästä nyt saa tulla mikään pelkkä köyhien teksti, vaan että kaikki siitä hyötyisivät. Ja se on Trade for Allin perusajatus. Okay, thank you very much for the... Kiitokset palautteesta kansanedustajien täytyy olla ainakin parissa paikassa kahdessa kokouksessa yhtä aikaa, joten minä nyt sitten tulin Bert Langen tilalle tähän puheenjohtajaksi. Ja sitten jatkamme tästä kolmannesta aiheesta, eli TTIPstä. Tuskin mitään ne selityksiä tarvitaan, mitä johdanto sanoi ja sen kummemmin. Ja antaisin oitispuheenvuoron hetkinen ole hyvä, niin hei jälleen. Niin, minä haluaisin toivoa avoimuutta ja kansalaisten osallistumista kauppaneuvotteluihin ja täytyisi tehdä työtä, jotta konsolidoitu vero voitaisiin poistaa näistä kumppanuussopimuksista transatlanttisissa suhteissa. Molemmat ovat, osapuolet ovat siitä sitä peräänkuuluttaneet. Ja lisäksi minä tahtoisin ottaa tällaisen kuuden kuukauden seurantaajan sitten, kun äh, sopimus on allekirjoitettu. Eli kansalaisten pitäisi pystyä antamaan palautetta ja sen jälkeen uusi neuvottelukierros voitaisiin aloittaa. Ja näin olisi tällainen kyllä tai ei äänestys. Ja minä olen viettänyt viimeisimmät vuodet tutkailemalla TTIPn varsinaisia faktoja, ja tästä on kaikenlaista osatotuutta olemassa. Ja tämä ei sitten lisää luottamusta kauppaa kohtaan. Tämä tietysti tämä sopimus varmasti palvelee kansalaisia varsinkin kun ajattelen Yhdysvaltain yrityksiä, jotka pystyvät osallistumaan näihin neuvotteluihin reaaliajassa. Kansalaisyhteiskunnalla täytyisi kuitenkin olla sopimuksen valmistuttua aikaa tutkia tuota tekstiä, koska tässä on nyt sitten tuhansia ja tuhansia sivuja neuvottelutekstiä käytettävissä ennen kuin siitä päästään loppuun. Tällaiset kauppasopimukset eivät itse asiassa ole ihmisiä varten neuvoteltuja, vain aivan heistä huolimatta niistä neuvotellaan ja siitä ollaan huolissaan, kun unionin suosiokin laskee ja näin pitäisi neuvotella enemmän kansalaisten kanssa, vaikka se tarkoittaisikin hitaampaa vauhtia. Ja näin jos ei sitten pyritä saavuttamaan kansalaisten luottamusta tällaisiin sopimuksiin, niin ehkäpä ei saada sopimusta aikaa alkuukaan. Kiitokset, kiitos tästä. Toivottavasti kaikki tietävät, minkälaiset aikarajat meillä on, mutta kiitos näistä ehdotuksista ja sitten Williams. I suggest... Kiitos, Ertan, että Euroopan parlamentti suosittelee komissiolle – artiklaa, joka joka antaa nuorille roolin sinne, niin, että valvotaan kauppasopimusta sen myötä, että sillä on jäsenstatus neuvoantavassa komiteassa. Kaikista EU-kauppasopimuksista, jotka on saatu päätökseen, Karibian kauppasopimus on ainoa sopimus, joka linkittää monitoroinnin ja nuoret ihmiset, mutta myös naiset ja lapset, varmistaakseni, että hyödyt saadaan maksimoitua sopimuksesta. Tämä esimerkki, sitä voidaan käyttää TTIPin mallina, mutta myös kaikille tuleville EU-kauppasopimuksille, jotta voidaan varmistaa se, että kauppa tehdään kaikkien hyödyksi. Olen ollut toiminut tarkkailijana Cariforum EU neuvontavassa komiteassa. Ja on taloudellisessa komiteassa, jossa edutan AKT-alueita. Ja siinä olemme mukana neuvontavassa komiteassa. Meillä on puhumisoikeus ja nyt haemme täysjäsenyyttä. Muiden nuorten pitää pystyä hyötymään näistä mahdollisuuksista, jotta voidaan valvoa ja arvioida hyötyjä ja haittoja, joita voi voisi olla. Se nuorten pitää tietää lisää kauppasopimuksista, sillä voimme taata sen, että kauppa edistää kestävää kehitystä, joka takaa nuorisotyöllisyyden, ihmisarvoiset työt ja suojelee ihmisiä ja planeettaa. Kaupan tutkijana tiedän, miten nuoret ovat massiivisia kauppasopimuksissa. Muistan, että komissio strategiassaan lausui, että sen tavoitteena saada kunnianhimoinen kattava TTIP-sopimus. Se on sen vain yksi prioriteetti. Näin olen nuori ei saisi jättää ulkopuolelle. Lisäksi olen osallistunut EIV-kuulemiseen TTIPistä. 45 prosenttia nuorista tuossa konferenssissa sanoi, että eivät ne hyväksyisi TTIPiä sellaisenaan. EUn pitäisi ottaa voimakkaampi kanta ja sisällyttää nuoret aktiivisesti neuvontaviin komiteoihin, joilla valvotaan kaikki EU-kauppasopimuksia. Sillä varmistetaan se, että kauppa on kaikille. Kiitos. Okei, okay, thank you. Selvä, kiitokset tästä. Ja sitten äh, kollegat Maria, Maria Arena. Niin tosiaan äskettäisestä ehdotuksesta. Uskon, että kauppasopimukset eivät ole pelkästään kauppasopimuksia, vaan ne koskevat jokapäiväistä elämää ja tosiaan niihin täytyy sitten laajempi neuvottelupohja saada. Se on totta. Ei me täysin samaa mieltä kanssanne ja parlamenttikin on paljon saanut aikaan suhteessa komission avoimuustoiveen edistämiseksi. Vielä emme kuitenkaan ole päässeet täyteen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Sitä kuitenkin komissio vaatii ja sitä valitaan komissiota. Myös jäsenvaltiot tätä vaativat. Jäsenvaltiothan antavat komissiolle valtuutuksen käydä neuvotteluja ja näin sitten on kyse kansallisesta tasosta, kansallisista kansanedustuslaitoksissa tai täällä meidän talossamme vaatia juuri tätä. Eli me tosiaan tätä vaadimme komissiota saa, että koko kansalaisyhteiskunta saataisiin mukaan myös nuoret. Se on aivan varmaa. Ja sitten toiseksi haluan haluaisi kiinnittää huomiota vapakauppasopimuksiin. Näistä, on, näistä tarvitaan kohdennetumpia vaikutusten arviointeja. Mikä, miten vapakauppasopimus vaikuttaa työllisyyteen, naisiin ja vaikka Afrikan kanssa, jos ajattelemme maatalouskysymyksiä, joissa naiset ovat lähes tulkoon 80 prosenttia maataloustyövoimasta. Eli tarvitaan tällaista sukupuolten, sukupuoli Näihin liittyvää tutkimusta myös näiden vapaakauppasopimusten yhteydessä. Jos sitten herätetään tällaisia yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestämättömiä käytänteitä vapakauppasopimuksilla, niin sitä ei voi hyväksyä. Ei tietenkään pidä sanoa, että me vastustamme kauppaa, mutta meidän täytyy vaatia kestävää kauppaa sekä yhteiskunnallisessa mielessä että ympäristöasioissa. Kiitokset tästä. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluan kiittää meidän vieraitamme sydämellisesti heidän äh, osuudestaan, niin siis minä puhun täällä nyt äh, hollantia, eli parempi pistää kuulokkeet päälle. Eli siis oikein kiitos, suuri kiitos teidän osallistumisestanne. Niin minusta on upeaa, että te mietitte mukana, ettekä selvästikään ensimmäistä kertaa, vaan olette toimineet tässä jo kauan ja kehottaisin teitä jatkamaan tätä. Ja meidän tehtävämmehän on keskustella kansalaisten kanssa, mutta onneksi tekin haluatte puhua meidän kanssamme ja jatkakaa, jatkossakin antakaa meille informaatiota. Ja ensimmäiselle puhujalle haluaisin sanoa, että tällaisissa suurissa kauppasopimuksissa on erityisen tärkeää että me otamme kansalaiset mukaan tällaisiin laajoihin kauppasopimuksiin, jossa tehdään paljon muutakin kuin helpotetaan kauppaa. Ja sanoitte ihan oikeutetusti, että kansalaiset on otettava mukaan neuvotteluihin. Minä haluaisin itse mennä vielä askeleen pidemmälle. Puhukaamme ensin siitä, minkälaiset puitteet annamme neuvottelijoille ennen kuin neuvottelut edes alkavat niin, että neuvottelijoilla olisi mandaatti myös kansalaisten joukosta sen sijaan, että käy niin kuin nyt Setan kanssa tehtiin hyvin paljon ää, äh, äh, tällaisia suljettujen ovien takana salamyhkäisiä neuvotteluita. Nyt me saimme raportin, jossa on 455 kansalaisjärjestöä Kanadasta ja Euroopasta, jotka kehottavat äänestämään SETAa vastaan. Ja tämän me olisimme voineet estää, jos me olisimme neuvotelleet niin, että meillä on mandaatti, jossa olisi selvitetty, mitä kansalaiset haluavat. Ja toivottavasti näemme myös jatkossa. Thank you very much and Kiitokset. Ja Buchner, olkaa hyvä. Vielen Dank. Kiitos minäkin haluaisin vielä ajatella, tai pohtetaan avoimuuskysymystä. Sen on yksi näissä kauppasopimuksissa yksi pelisynneistä, eikä kyse ole vain TTIPistä, vaan nyt erityisesti myös TISasta on kyse. Hyvin tärkeitä asioita ei ole tullut selväksi. Tällaiset kulminointipisteet, jotka muuttavat, voivat muuttaa työelämää Euroopassa. Nämä sopimukset, no kuten sanottua, ne muuttavat päivittäistä elämäämme täällä Euroopassa. Mikä on demokratian arvo, jos kansalaisilla ei ole osa eikä arpaa näissä päätöksissä? No, tässä on hyvin perustavaltuista kysymyksistä kyse. Ja turhautuneisuutta on nyt nähtävillä ympäri Eurooppaa kohti EUta. Se liittyy tähän tiiviisti. Muistuttaisin myös ajatuksesta, joka on täällä mainittu jo. Eli Saksassa äskettäin yhtenä päivänä 320 000 ihmistä osoitti mieltään kadulla. Ne vastustivat SETAa ja TTIPiä. Komission toimijat eivät tätä ota huomioonsa, eli turhautuneisuutta on havaittavissa. Tarvitaan lisää avoimuutta kiireellisesti, jossa haluamme hyvän tulevaisuuden. Kiitos. Thank you, Aita. Kiitokset. Ja Starbatti. In der Tat ist Transparenz ein zentrales Thema. Äh, oli mielenkiintoista nähdä, että mitään äh, kauppaneuvotteluita ei ole käyty niin avoimesti kuin TTIPiä tähän mennessä. Kaikkea voi seurata. Eli se, mitä tässä oli huonompi asia, oli se, että siihen ryhdyttiin kohtuullisen myöhään Eli alussa oli salaisia neuvotteluita, joiden olisi pitänyt olla avoimia. Ja minä olen sitä mieltä, että kaikki asiakirjat pitäisi julkaista, koska eh, minusta ihan lapsellista, että osa asiakirjoista eh, ne saa lukea, jos menee yksin pimeään huoneeseen ja, ja ei saa tehdä muistiinpanoja ja niin edelleen. Tämähän on johtanut siihen, että meillä on TG Bleaks ja muut. Joten Eihän tässä ollut mitään uutta. Kaikki oikeastaan tiesivät, mitä tässä kirjoitetaan. Eli siis vielä yksi huomio edustaja Arenalle. Se tosiasia, että jos te kannatatte TTIPiä ja, ja jätetään pois ja, ja sitä, että sen vuoksi, että saadaan kasvua ja työpaikkoja. Jotkut vastustavat TTIPiä sen vuoksi, että menetetään työpaikkoja ja, ja taloudellista kasvua. Tämä kaikki on ihan älytöntä. Eli ainoa, minkä me tiedämme, hyvä kollega, tällä hetkellä on se, että kansainvälinen kauppa avaa rajoja ja kilpailu muuttuu intensiivisemmäksi. Ja kun kilpailu on intensiivisempää, silloin tapahtuu myös äh, menetyksiä, tappioita. Ja sen vuoksi pitäisi ehkäpä äh, olla tietynlaista tasoittamista ja eihän kansainvälinen kauppa luo pelkkiä voittajia, vaan myös häviäjiä. Ja sen vuoksi meidän täytyy huolehtia siitä, että pääomapolitiikka, veropolitiikka ja muu politiikka tavallaan tasaa ja tukee niin, että kaikki kuuluisivat näihin voittajiin. Thank you and the last... Kiitokset ja sitten vielä Helmut Schultz. Kiitos. Tartun tähän ajatukseen, eli pitäisi pohtia sitä, mikä rooli kaupalla on makrotaloudellisessa kokonaistilanteessa, jossa EU on, ja EU on nyt huonossa tilanteessa. Tähän kuuluu myös avoimuuskysymys. Miksi esimerkiksi ja nuorin ihmiset on esille hyvä, että esität tämän kysymyksen, eli miksi jäsenvaltiot ja hallitukset nimenomaan mandaatin määrittelyssä eivät halua avoimuutta. Tämä pätee TTIPiin, se on siinä on saavutettu paljon parlamentaarisesti ja muiltakin osin, mutta me neuvottelemme tällä hetkellä muun muassa kahdenvälisestä kauppasopimuksesta eu mercosur Se on 20 vuotta vanha mandaatti, eli nykytaloudellisella tilanteella sillä on hyvin vähän tekemistä, mutta myös tämä mandaatti ei ole julkinen, ei ole avoin, eli me emme tiedä, mitä varten halutaan päättää kaupungissa, mikä on tavoite. Eli tässä on hyvin eri lähtökohdat tulisuudelle ja varmasti eri pelot ja toiveet ihmisiltä jäävät huomiotta, vaikka heitä tämä kauppasopimus kiinnostaisikin, he ottavat sitä lisäarvoa. Eli avoimuutta puuttuu tässäkin. Ja sanon vain, että kyllä, tarvitaan sitä, että kaikki mandaatit julkaistaan kaikista sopimuksista neuvotteluista, jotta selvitetään, miksi ylipäänsä neuvotellaan. Kiitos. Uh, Thank you. Kiitokset. Oli hyvä kuulla kaikkien näkemykset asiasta ja minä ottaisin huomioon kauppaneuvottelut, joita se suhteellisen hyvin tämä TTIP meni ainakin unionin puolella, eli komissio on pyrkinyt siis avoimuutta lisäämään, mutta ei se riitä. Sitä pyrin tässä väittämään. Eli voidaan sanoa, että se on yksi avoimimmista kauppaneuvotteluista nykyisellään, mutta jos ajatellaan vaikkapa sitten maailman teollisen tekijänoikeusliittoa, jossa sitten avoimuus on paljon pidemmälle mennyt, eli tämä teksti pitäisi olla julkinen neuvottelujen aikana komission neuvottelutekstit ja neuvottelukierrokset ovat käynnissä jo ennen kuin mitään nähdään, eli itse asiassa sitten nähdään neuvottelukierrosten jälkeen nämä asiat, eikä tiedetä sitten, mitä esimerkiksi Yhdysvallat on ollut mieltä. Ei tämä ole tietenkään komission ongelma yksistään, vaan myös Yhdysvaltain ongelma, mutta tämä olisi tietysti komissiolle ja unionille hyvin merkittävä asia, koska tässä rahaa tuhlataan, kun vuosia ja vuosia neuvotellaan ainoastaan sitten päädytään siihen tulokseen, että kansalaiset eivät luota tällaisiin neuvotteluihin. Eli meidän täytyy sanoa suoraan, suoraan tämä myös neuvottelukumppaneillemme, että meidän täytyy avoimesti toimia, muuten tämä ei koskaan toimi. Ja sitten Arenan kanssa Arenalle sanoisin seuraavaa, eli kauppa-asioissa ei pitäisi puhua vain kauppa-asioissa, vaan myös terveysasioissa ja sukupuolivälisestä tasa-arvosta ja niin poispäin, mutta sitä on hyvin vaikeaa tehdä, jos vain saa puolet koko neuvotteluista tietonsa. Kiitos sitten Chendel. Thank you very much for all the feedback. Kiitos tästä palautteesta. Ihan nopea kertomus AKT-maiden nuorten ammattilaisten verkosta. Käynnistin sen kaksi vuotta sitten, kun tulin Brysseliin, kun olen ollut DG Tradeissa harjoittelina. Ja äh, minä tajusin, että enemmän voitaisiin tehdä EUn tasolla, että voitaisiin äh, parantaa monimuotoisuutta ja, ja mukaan ottamista, johon sen vuoksi laadin, tai perustin tällaisen verkoston, jossa on ihmisiä, joilla on erilaiset taustat ja, ja kansalaisuudet ja katsomme asioita ehkäpä eri tavoilla ja meitäkin voidaan kuulla jatkossa AKT-neuvotteluissa. Se, että saadaan mukaan monimuotoista nuorisoa, me voimme estää syrjäytymistä ja olla mukana myös yhtenä osapuolena poliittisissa keskusteluissa. Ja me olemme täällä osallistumassa ja me kolme täällä olemme hyvä esimerkki siitä, mitä EU, mitä Euroopan nuoriso ja ei-Euroopan nuoriso, jolla on etuoikeus eh, osall- opiskella täällä, että me haluamme osallistua ja me voimme koska tahansa tulla, jos ovet ovat auki. Ja ganz herzlichen Dank. Kiitos. Voin vakuuttaa teille, että Euroopan parlamentin ovi, erityisesti Intavaliokunnan ovi, on aina auki. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti Euroopan kansalaisten elimenä se pitää käydä myös vuoropuhelua kansalaisten kanssa ja se, mitä nuoria liikuttaa, pitää ottaa huomioon ja saada poliittiseen prosessiin mukaan. Esimerkiksi avoimuuskysymykset, jos ajatellaan kauppasopimuksia ja kauppasuhteita, erityisesti niitä ei nyt voida enää jättää huomiota kauppapolitiikassa. Tämä pätee parlamenttiin. Minä muistan, kun aloitin tämän työn valiokunnan puheenjohtajana silloin 13-17 MEPistä sai pääsyn kaikki näissä kirjoihin. Se on nyt muuttunut ja nyt kaikilla parlamentin jäsenillä on samat oikeudet ja varmistin se, että TTIP-asiakirjat menevät verkkoon. Ja tässäkin huomataan, että parlamentti edustaa kansalaisten intressejä. Näin pitää olla myös jatkossa. Olen iloinen näistä ideoista ja ajatuksista, joita esittelitte, mitä tulee kauppaan kaikille, reilun kauppaan ja kauppasuhteisiin. Toivon, että keskustelua voidaan jatkaa myöhemminkin. Tarvitaan kriittisiä ihmisiä, jotka pitää Euroopan oikeilla raiteilla, että tämä Eurooppa-hanke jatkossakin voidaan viedä eteenpäin, ettei Eurooppa tulevaisuudessa enää ole kilpailukykyinen tai toimintakykyinen, joten työstäkäämme näitä kysymyksiä yhdessä, eli että EU pysyy hyvällä tiellä. Kiitoksia. So, damit kommen wir zum Punkt 7. No niin, sitten kohta seitsemänestyslistalla. Ja siinä on kyse suhteista Turkkiin, erityisesti kahdenväliset kauppasuhteet ja se, miten uudistettaisiin tulliliittoa Turkin kanssa – jo pitkään olemme tästä keskustelleet myös eri sidosryhmien kanssa. Ja me päätimme, että laadimme siitä valiokunta-aloitteisen mietinnön. Esittelijämme on edustaja Borrelli. Työasiakirjan hän on nyt meille jättänyt ja se on pohjana keskustelullemme ottaen huomioon nykytilanne. Meidän pitää pohtia, miten tässä halutaan toimia Turkin kanssa. Juuri tänään minä kuulin, että Turkki on parlamentaarisen välisen vuoropuhelun Turkin parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä on jäädyttänyt tai katkaissut. Ja nyt pitää pohtia, miten tässä halutaan rakentavasti eteenpäin. Meillä on paikalla eri asiantuntijoita. Heitä on kuusi kaiken kaikkiaan. Ja pyytäisin, että asiantuntijat voisivat puhua enemmän viisi minuuttia, sillä muuten emme saat työtä vietyä eteenpäin. Ensinnäkin puheenvuoro Arno Petille, Kopa Koseka. Hän on kauppa- ja yleishyödykeasioiden johtaja. Olkaa hyvä. Dear Chairman, and on... Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitokset mahdollisuudesta saada käymään keskustelua Turkin kauppa suhteista. Pääsihteeri ei päässyt tänne, hänen piti olla täällä paikalla, mutta hänellä oli eräs toinen tapahtuma, johon hän oli mentävä, ja Kopakos eh, edustaa 23 miljoonaa maanviljelijää ja heidän perheitään Euroopan unionissa ja Kosekassa puolessa 22 000 maatalousosuuskuntaa. Ja me olemme 20 vuotta tehneet yhteistyötä Turkin maatalouskauppakamarin ja maatalousjärjestöjen kanssa. Siksi meillä on säännöllinen set yhteydet Turkkiin ja kauppa-asioista. Meillä on vuodelta 1988 erityinen kauppasopimus ja 2,5 miljardia euroa oli kauppatase Turkin kanssa. Symmetrinen markkinoille pääsy oli kyseessä ja 85 prosenttia Turkin elintarvikkeista pääsee tullitta Euroopan markkinoille. Ja muutenkin sitten lopulta peritään noin 40 prosentin maksuja. Ja unionin tuotteista 40 prosenttia myös kulkee sitten toiseen suuntaan, 10 prosenttia maito, taloustuotteita esimerkiksi. Ja me olemme Tulliliitoon kuulleet tehtävistä muutoksista ja se on sitten huomattavan järkytyksen aiheuttanut varsinkin karjan kasvatussektorilla ja se vaikuttaisi valtavasti maaseutualueiden työtilanteeseen ja myös taloustilanteeseen. Maailmanpankki on laskenut tätä dollarimäärässä siitä, miten se sitten vaikuttaisi Turkkiin esimerkiksi. Ja, mut, ja jos ajattelemme sitten vapaakauppaa, hyötyä, joka syntyisi Turkille ja unionille, se olisi aika lailla pieni, eh, kun ajatellaan tuota bruttokansantuotteen 10 prosentin osuutta, joka maataloudella Turkissa on. Ja sitten tulliliitto tekstin muokkaaminen eh, tarkoittaisi myös unionin lainsäädännön muuttamista, koska tässä on myös muut kuin tariffiperusteiset kysymykset olemassa. Eli tässä täytyisi sitten parantaa tilannetta tietysti Turkin kanssa, varsinkin kasviin, terveys- ja terveyskysymyksissä. Kun ajatellaan suojeltuja tuotteita, maantieteellisiä merkintöjä, jäljitettävyyttä, monenlaisia terveyskysymyksiä ja sitten vaikkapa sinikielitaudin säännöksiä ja muita vastaavia me haluaisimme myös käydä neuvotteluja Turkin kanssa tuosta maatalouspolitiikan uudistamisesta, koska Turkki tukee 20-30 prosentilla maataloustuottajia ja tästä on vaikea sitten saada tietoja tästä kotimaisesta tuesta Turkista kuitenkaan. Ja sitten jos ajatellaan vaikkapa sokerisektoria Turkissa, niin sielläkin näitä tukia on. Ja jos me avaisimme näitä sokerisektorin kauppaa, niin se olisi kyllä varsinainen haaste. Turki on käyttämässä, tekemässä myös neuvotteluja muiden maiden kanssa, esimerkiksi Nairobin kanssa, 2020 vuoteen mennessä. Katsotaan sitten, miten se saadaan täytäntöön pantua ja nämä muut maat, joiden kanssa Turkki käy neuvotteluissa. Mutta totta kai nämä pilarit, nämä markkinoille pääsyt ja maatalouskysymykset, siellä on suuria haasteita. Suurimmat haasteet ovat maatalouspolitiikassa ja sitten muissa kuin tariffiperusteisissa maksuissa. Ja juuri sitten nämä kolme pilaria, jotka mainitsin, neuvotteluissa erityisesti maatalouden mukaan ottaminen tähän tulliunioniin meitä eniten huolestuttaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mielenkiintoista esityksestä ja siitä, että pitäydytte aikarajoissa. Kiitos. Seuraavaksi Isabel Weiler Euratexista. Thank you. Good Kiitos. Hyvää iltapäivää. Kiitos mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Minun nimeni on Isabel Weiler olen Euratexin kauppa- ja teollisuusjohtaja. Eurotex on Euroopan teollisuusyhdistys. Haluaisin ensinnäkin jakaa kanssa hieman lukuja. Edustamme 175 000 yhtiötä, jonka liikevaihto on 169 miljardia euroa ollut vuonna 2015 ja, työllist- ja työntekijöitä on 1,7 miljoonaa kuuluvat meihin. Ja PK-yritykset tuottavat valtavasti tuotteita, vaatteita, eri tekstiilejä, kutomotuotteista eteenpäin. Vuonna 2015 Euroopan tekstiilien vaatteiden vienit saatiin 4,5 miljardia euroa globaalisti. Euroopan vienit Turkkiin olivat 2,6 miljardia euroa. Tämä on 5,8 prosenttia kansainvälisestä kaupastamme eu ulkopuolelle. EUn kauppataan se tuki kanssa on negatiivinen ja se on laskenut 17 prosenttia 10 vuoden aikana. Turkilaisten tekstiilien ja vaatteiden tuonnit EU-hun saavuttivat 14,2 miljardia euroa vuonna 2015. Tämä on 44,5 prosenttia Turkin tekstiili- ja vaatetusvienneistä maailmalle. Pääasiassa tuomme vaatteita Turkista, erityisesti naisten vaatteita, takkeja, housuja, teepaitoja. Nyt palaisin tähän vientiimme. Eurooppalaiset yhtiöt kohtaavat erityisiä ongelmia käydessään kauppaa Turkin kanssa. Tähän asti olemme tehneet kolme suurta kysymystä. Ensinnäkin tämä tuontijärjestelmä, muut kuin tullinesteet ja sitten lisämaksut. Ensinnäkin tällainen Tänne Turkissa vuonna 2010 voimaan astunut järjestelmä sen myötä viejien pitää hakea tiettyä lupaa, tällaista ERF-lupaa. Tämä rekisteröinti pitää hyväksyä Turkin konsulaatissa hakijamaassa ennen kuin se voi viedä ensimmäistä kertaa tuotteita Turkkiin. Se on voimassa vuoden. Ja paljon tietoja, tietoja pitää tarjota, kun tämä kaavake täytetään, vaikka se onkin periaatteessa vapaaehtoispohjainen lisäksi. Viien pitää rekisteröityä Ithibiin, joka on turkkilainen tekstiili- ja vaatetusalan yhdistys. Eurooppalaiset yhtiöt eivät sitten halua tarjota arkaluontoista tietoa tällaiselle liiketoimintajärjestölle. Tämä ERF-menettely on nyt tunnettu eurooppalaiset yhtiöiden parissa, mutta kuitenkin se aiheuttaa valtavasti valituksia, koska siihen liittyy raskaita hallinnollisia menettelyitä ja koska yhtiöt eivät halua antaa yksityiskohtaisia tietoja itsestään – tai jos ne eivät näin tee, ne kohtaavat hankaluuksia Turkissa. Toiseksi muut kuin tuli esteet, muun muassa raskaat testineuvot, menettelyt, Eurotexilla on tapahtuksista, jossa kontteja tarkasteltiin kahdesti. Puhuttiin niistä kemiallisista ja alkuperätesteistä. On hankala ymmärtää, mitä todellisuudessa testattiin ja miten testit voivat osoittaa tuotteen alkuperän jonka tapauksessa nämä testit luovat viivästymiä tulleissa, jotka ovat kalliita yhtiöille, ja yhtiöiden pitää myös maksaa takuita, jotka eivät ole millään tavalla suhteessa tuotteen arvoon. Lopuksi tekstivakuutusyhtiöt kokevat hankaluuksia myös, kun laivaavat näytteitä Turkkiin. Kolmas ongelma ovat suojatoimet liittyvät vaatteisiin. Konstituutiosta Turkin viranomaiset päättivät soveltaa lisää kutomotuotteille ja vaatteille. 11, tämä tulli meni 30 riippuen maasta. Onneksi 2012 turkilaiset viranomaiset vahvistivat, että lisätulleja ei vältettäisi tuotteisiin, jotka, tuo, jotka liikkuvat pan-eurooppalaisella alueella. Tämä oli hyvä kehitys, mutta kuitenkin haluaisimme korostaa juridista epävarmuutta, jota nämä toimijat ovat luonneet käytännössä on hämmennystä alkuperäsertifikaateista, joka osoittaisi jonkun tuote EU-sta vai sen ulkopuolelta. Tämä luo syrjintää, mutta myös kaupan suunnan muuttumista ja viivästymiä ja sakkoja yhtiöille. Lopuksi haluaisin korostaa, että Eurotex tekee erittäin hyvää yhteistyötä Turkin toimijoiden kanssa Kolme turkilaista oli yhdistystä on jäsenajatuksessa työntekijöiden, viejien ja valmistajien yhdistykset. Vuoropuhelua käydään säännöllisesti, siellä keskustellaan eri teemoista ja aiheista, siellä puututaan konkreettisiin ongelmiin. Valitettavasti konkreettisia tuloksia on hankala saavuttaa. Euratteeksi sen turkilaiset jäsenet ovat samaa mieltä siitä, että Turki saamat hyödyt ovat äh, aiheuttaneet sen, että tulioni on vanhentunut. Nyt sitä on aika reformoida. Euratex ryhtyikin toimiin yhdessä turkkilaisten kanssa. Olemme aktiivinen kumppani komission markkinapääsystrategiassa, jossa ajatellaan vaatetyöryhmää. Siin, siihen ei-EU-jäsenet eivät osallistu. Turkin pitäisi sitoutua toimimaan ja helpottaakseen eurooppalaisia vaatevientejä, ja Eurotex pyysikin Digitrade kaupasastolta sitä, että Turkki sälytettäisiin tarkkailijäiseneksi tähän työryhmään. Meistä tällainen aloite on hyvä, jos halutaan parantaa yhteistyötä ja paremmin saavuttaa tavoitteet. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Seuraavaksi Patrick Ischert EAYstä. Thank you, Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja EAYn äh, puolesta haluaisin ensin kiittää Intavaliokuntaa siitä, että saimme mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun, jossa on kysymys EUn ja Turkin kauppasuhteista ja niiden nykytilasta. EAYllä on, edustaa noin 45 miljoonaa työntekijää koko unionissa, jotka kuuluvat 80 eri ammattijärjestöön tai 39 eri Euroopan maasta. Turkilla on kaksi jäsentä kaksi äh, siis ammattiliittoa. Osa äh, on äh, lähempänä hallituspuoluetta, osa kauempana. Turkin kauppasuhteessa nykyinen tur- tullisopimus on tavallaan tullut turhaksi ja sitä pitäisi ajantasaistaa mutta esimerkiksi siinä ei ole mitään vaikkapa kestävästä kehityksestä tai ympäristöulottuvuudesta tässä tullisopimuksessa. Ja tähän täytyisi puuttua. EUn pitäisi edistää omia arvojansa johdonmukaisella tavalla kaikissa kauppasopimuksissa. Me emme voi luovuttaa koska Turkki, joka hakee EU-jäseneksi, sillä on hyvin paljon täytettävää monilla aloilla. ILO on minimistandardit esimerkiksi sosiaalialalla. Kohdasta 9, luvusta 19, joka tapasi vuosina 2013-2014 kolme kertaa, eikä sen jälkeen se tavannut enää, ja se käsitteli nimenomaan näitä sosiaalilukuja. Tässä esittelijän raportissa 18. lokakuuta siinä mä voisin perustaa vaikka äh, Korean sopimukselle, jota voisi vielä parantaa, meillä on SETA, meillä on muutakin. Mutta se, että me saisimme mukaan sitovat perusoikeudet, tästä tarvitaan yhä enemmän 15. heinäkuuta jälkeen. Olkaamme selkeitä tässä. Äh, kansainvälinen äh, ammattiyhdistysten liitto ja EAY olemme olleet sinne paljon yhdistyksinä. Minä olin vuonna 1993 siellä ensimmäistä kertaa Euratexin kanssa ja sen jälkeen kansainvälisen tekstiili- ja nahkaliiton kanssa. Minä voin ymmärtää sen, mikä trauma turkkilaisille oli tämä uusi sotilasvallan kaappausyritys, koska ei se ole hyväksyttävää, että asein yritetään kaataa demokratiaa ja me haluamme riippumatonta tutkintaa ja että vastuuhenkilöt tuomitaan oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Mutta EAY on ollut huolissaan siitä, miten Turkki hyvin drastisella tavalla toimi. Noin 125 000 siviilikansalaista, lähinnä julkisen sektorin työntekijöitä, mutta myös poliisia, opettajia, äh, toimittajia, paikallisviranomaisia, jopa parlamentin, parlamentin jäseniä on erotettu töistään ja noin 40 000 on pidätetty ja Äh, heitetty vankilaan ja Amnesty International puhuu jopa kidutuksesta. 46 634 henkeä on äh, asetettu syytteeseen. Äh, heidän pitäisi saada työttömyyskorvaus ja mutta suurin osa näistä irtisanotuista ei saa rahaa. 80 000 ihmistä ja heidän perheensä on oikeastaan potkaistu koko yhteiskunnan ulkopuolelle. Monet mediat, järjestöt, yksityiset yritykset joutivat sulkemaan ovensa. Ja tämä vaikuttaa hyvin epäjohdonmukaiselta satunnaiselta. Ja maassa on nyt hätätila ja ei minkäännäköistä demokraattista valvontaa ja jopa kuolemanrangaistusta on väläytelty. Me olemme Ankarassa lokakuun puolessa välissä, jossa tapasimme muun muassa ILOn ja EUn valtuuskunnat. Ja voin vakuuttaa, että esimerkiksi paikan päällä kaikkea AY-ihmisiä syytetään joko pro-gylanisteiksi tai PKK-laisiksi. Heitä on pidätetty paljon. Ja minua esimerkiksi, minun puhelintani salakuunneltiin. Kävin myös Adenassa kymmenen päivää myöhemmin, järjestin siellä nuoriso huippukokouksen komission tuella. Siellä oli 200 nuorta tämän projektin päätös illallisella. Poliisi tuli paikalle ja äh, pidätti yhden meidän kollegoistamme. Ja ensipäivänä sanottiin, että se johtui siitä, että hän äh, osallistui mielenosoituksen vuonna 2014. 2014. Ja tämä hätälaki astui voimaan 23. heinäkuuta ja sen varjolla on rikottu ilon sopi, yleissopimusta ja Euroopan yleis, ihmisoikeusyleissopimusta. Ja Turkki on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota, mitä se ei nyt tee. Miksi Intan pitäisi nyt kiirehtiä tätä uudelleen ajantasaistamista? Parlamentti on puhunut sitä, että Turkin mahdollista jäsenyysneuvotteluita pitää tarkastella uudella tavalla. No, it... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa herra Bahadir Kalea Gasi, Turkin teollisuus- ja yritys. Olkaa Kiitokset. Niin, edustan Turkin liike-elämän ja teollisuuden liittoa. Me kuulumme Euroopan Business Eurooppa-hankkeeseen ja kuulumme myös EU-unionin kauppakamariin Kiinan kanssa tarkkailijoina, koska monet meidän yrityksistämme toimivat Kiinassa ja me haluamme päästä Euroopan sisämarkkinoille ja tämän kautta sitten myös Kiinan säännöt ovat mukana. Tässä on modernisointiongelmia kuitenkin tiellä aika lailla meillä on lähes tulko 55 prosenttia, 60 prosenttia yksi tuosta taloudesta ja 80 prosenttia yritysveroista me edustamme suuria yrityksiä, pk-yrityksiä ja niin poispäin. Ja sataprosenttisesti turkilaisten osa omistuksessa nämä yritykset ovat, tai sitten kansainvälisiä ulkomaisia omistajia meillä on myös mukana myös Euroopan unionin valtioista, eli kyse on eurooppalaisista sijoituksista tai sitten yhteishankkeista Turkin viranomaisten kanssa. Hyvin monet yritykset, jotka tekevät Turkissa työtä Euroopan puolelta kuuluvat tämän liittomme e, jäseniksi ja me tosiaan kuulumme sitten Business Europien riveihin myös. Hyvät parlamentin jäsenet, me todellakin nyt elämme hankalia aikoja monista syistä. Kun ajattelen nykytilannetta, kun elämme sellaista aikaa, jolloin merkittävimmät arvot ja tavoitteet, joihin olemme parikymmentä viime vuotta pyrkineet, on yhteiskunnassamme kyseenalaistettu poliitikkojen puolelta, mutta myös digitaalinen talous tähän vaikuttaa ja teollinen vallankumous. Ja kun me katsomme sitten näitä ongelmia, jotka ovat tässä esillä ja joita sitten täytyy katsoa ihmisoikeusten näkökulmasta, demokratian näkökulmasta ja politiikan näkökulmasta. Ja muistan, kun ensimmäistä kertaa saavuin tänne parlamenttiin edellisessä toimessamme, toimessani keskustelemaan tulliunionista, niin tuolloin mm, kun Turkissa oli myös kuolemantuomio käytössä ja silloin siitä keskusteltiin ja monet olivat vankilassa ja väärin perustein kidutusta oli, ole, oli paljonkin ja niin poispäin. Ei se ollut mikään mainio kansanvaltainen valtio todellakaan. Ja sitten tulliliitto on otettu käyttöön tuossa muutama, tuossa vuosituhannen vaihteessa ja Turkki on päässyt eteenpäin ja tosiaankin ryhtynyt sitten Kööpenhaminan kriteereitä noudattamaan. Nyt me emme tietenkään ole tuossa samassa tilanteessa enää. Me, tämä valiokunta on meitä tukenut ja yksi vapauksien ja oikeusvaltioperustan ja demokratian peräänkuuluttajista on ollut edustamani liitto. Ja meidän täytyy myös tulliliittoa saada uudistettua, ei pelkästään taloussyiden vuoksi ja sitten työelämän tilanteen parantamiseksi, ekologisesti edistyäksemme ja tuotta, Turkin teollisuuselämässä, mutta ylipäätään myös täytyy ajatella kokonaisoikeusvaltiokehitystä. Me emme voi puhua mistään liike-elämästä tai yhteiskunnasta ilman oikeusvaltioperustaa. Turkki on on lähes tulkoon 50, yli 50 prosenttia unionin sisämarkkinaa säännöistä ottanut omaan lainsäädäntöönsä mukaan. Ja monet neuvottelukappaleet ovat avoimia jo esimerkiksi tuotteiden vapaasta kaupasta. Tietysti joitain esteitä vielä on olemassa, mutta on meillä myös sitten jo noita tukien vastaisia toimia käytössä ja niin poispäin. E, tämä tietysti parantaa sekä Turkin taloutta että Euroopan yritysten tilannetta. Jos katsomme vaikkapa pankkia ja maatalouden mukaan ottamista tähän, niin se, sen vaikutus on tietysti pienempi, mutta jos me saamme aikaan korkeammat standardit, niin sehän on hyvä ja me olemme näitä haasteita valmiita kohtaamaan. Sama koskee julkisia hankintoja ja me yritämme saada Turkin tilanteen paljon avaimemmaksi. Sama koskee sitten politiikan rahoittamista ja tätä julkista hankintapuolta ylipäätään. Eli halutaan korkeammat standardit myös, ja tähän halutaan mukaan kaikki eurooppalaiset yritykset, myös ne, jotka tällä hetkellä tekevät Turkissa työtä, on, ovat, on niiden alkuperämaa sitten mikä tahansa. Ja mm, tuo kauppapolitiikka sisältää tiettyjä ongelmia Turkin kannalta. Meidän täytyy varmaan sitten miettiä uusia sääntöjä jotta saamme Turkin paremmin tähän politiikan teon prosessiin mukaan. Ja sitten tuo palvelupuoli, 70 prosenttia Turkin taloudesta on palvelujen piirissä, se on tietysti merkittävä asia. Eli palvelusektoria on päivitetty. Ja tämä tuo monia etuja Turkin oikeudelliseenkin kehykseen, jos Turkki valitsee Euroopan talousalueen mallikseen. Näin voidaan sitten lainsäädäntöä harmonisoida jos otetaan käyttöön tuollainen yleinen GATS-sopimuspalveluista myös Turkin kanssa. Eli tämä on lainsäädännöllisesti toki merkittävää. Ja vielä lopuksi sitten, hyvä puheenjohtaja, kyse on unionin ja Turkin välisestä edistymisestä. Emme me saa tässä nyt jäädyttää tätä neuvotteluamme. Se olisi täysin järjetöntä, olisi epäjohdonmukaistakin äh, ratkaisun löytämiseksi, joten meidän täytyy pyrkiä löytämään parempi ratkaisu myös tulliliittoon. Kiitos sitten seuraavaksi Rouva Aidin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Intavalkunnan jäsenille siitä, että saimme mahdollisuuden tulla tänne tänään. Turkin yrittäjien konfederaatio on vapaaehtoispohjainen riippumaton politiikka nyt liike-elämän assosiaatio, alueellisia järjestöjä ja alakohtaisia yhdistyksiä Turkissa. Meillä on yli 40 000 yhtiötä ympäri Turkkia mukana. Ja näin ollen Tyrkkonfed on suurin toimija, jos ajatellaan pk-yrityksiä Turkissa. Olemme UAPMen jäsen, joka on eurooppalainen PK-yritysten kattojärjestö. Se edustaa yli 12 miljoonaa yhtiötä. Ja olemme näissä yhteistyössä Business Europein kanssa Tusiatin välityksellä. Olemme e, Turkin pk-yritysten edustaja ja näin ollen meistä se, että reformoidaan tulionia on välttämätön toimenpide, jotta sitten osallistuvampi kuitenkin, jos halutaan saavuttaa tämä tavoite, strategia, jonka neuvottelijat hyväksyvät, sen pitäisi puuttua pullonkauloihin pk-yritysten kaupassa, eli tarvittaisiin pk-ystävällisempi malli kaupalle. Tulli on sopimus vuodelta 1995 osoitti jo, että tällainen integrointi luo kasvumahdollisuuksia turkkilaisille ja eurooppalaisille pk-yrityksille. Se teki niin ensin vähentämällä esteitä, jolla päästään kansainväliseen kauppaan mukaan, ja toiseksi saatiin paremmat todellisuudet pk-yritykselle suhteessa suurempiin kilpailijoihin. Tällä hetkellä taloutemme ja pk kohtavat uusia haasteita globaalissa kilpailussa, ja digitaalisen teknologian vaikutus on näkyvissä ja tapahtuu muutoksia myös kansainvälisessä kaupassa. Nyt on aika päivittää tulliunioni ottaen huomioon myös nämä suuntaukset, pitää puuttua olemassa oleviin puutteisiin tulionissa. On aika tehdä siitä toimivampi, kattava ja tehokas. Jos halutaan maksimoida hyödyt EUlle ja Turkille, vetoamme siihen, että molemmat osapuolet ensinnäkin ottavat pk tarpeet huomioon selvittämällä pk-yritysluvun, toiseksi pitää muotoilla pk pääsy rahoitusvälineisiin, sillä puututaan uusiin haasteisiin, jotka liittyvät modernisoituun tulioniin. Kolmanneksi pitää ajatella ensin pienellä tavalla ja pitää tehdä pk-yritysvaikutusanalyysejä koko sopimuksessa. Ja lopuksi, jos halutaan tästä toimiva sopimus, niin pitää puuttua, puuttua viisumikysymyksiin. Se luo valtavan esteen kaupalle, erityisesti pk-yrityksille. Uskomme sopimuksen, joka edistää pk tuottavuutta, innovointia ja kasvua. Sen myötä löydetään oikeita synergioita EU-turkisuhteissa taas. PK-yritykset ovat tärkeitä toimijoita alueella ja positiiviset vaikutukset tulevat vahvistumaan koko yhteiskunnassa tämän myötä. Se puolestaan auttaa meitä palauttamaan pitkän aikavälin vision, jossa kaikki hyötyvät, jolla myös EU saadaan lähemmäs kohtiilta. Kiitos. Thanks a lot and last and least. Kiitos viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä rouva Tekin naisyrittäjien yhdistyksestä. Yeah. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Olemme iloisia, että voimme olla täällä. Minä olen Kagdeshin eh, edustaja Turkista, eli naisyrittäjien järjestö. Kerron ensin järjestöstäni. Kollegat eh, kertoivat jo tulliunionista täällä ja minäkin palaan siihen. Kaikille perustettiin 2002 37 naisyrittäjä Istanbulissa sen perustivat ja sen jälkeen meitä jäseniä on nyt yli 300 ja meillä on kapassi, meillä, meillä on yksi miljardi euroa. Kaikki jäsenet edustavat eri sektoreita, terveys, kommunikaatio, tekstiili, digitaali, matkailu, kemia, PR ja niin edelleen. Eli nämä sektorit ovat hyvin edustettuja jäsentemme joukossa. Ja meidän visiomme on se, että meillä on on hyvä edustus, naisten edustus sosiaaliasioissa, politiikassa, taloudessa. Eli tuemme naisten yrittäjyyttä ei vain Turkissa, vaan koko EU:ssa. Meillä on jäseniä äh, sateenvarjo äh, organisaatiossa esimerkiksi LAPME, äh, Vääliimeren naisten yrittäjien yhdistys ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli siis tämä on Euroopan ja maailmanlaajuinen verkosto. Me työskentelemme naisten yrittäjyyden puolesta, että he saisivat paremman pääsyn rahoitukseen, koulutukseen, markkinoille. Teemme yhteistyötä jäsenten kanssa eri EU-maissa myös. Minä olen tänään puhumaan tänään, puhumassa tänään tulliunionista naisten näkökulmasta, naisyrittäjien näkökulmasta ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, koska tähän mennessä tulliunionin puitteista ne sektorit, joista ei puhuttu tai ei otettu mukaan, ovat nimenomaan ne sektorit, joilla naiset ovat enemmän edustettuja, ei vain Turkissa, vaan koko EU-ssa. Lukuja. Naisyrittäjien osuus oli 4,5 2004. Tänään päivänä se on 8 prosenttia Turkissa. Tiedän, että se on matalahko ja se on 110 000 naisyrittäjää luvuissa. Katsotaan Eurooppaa. Naisyrittäjiä on 29 prosenttia yrittäjistä, joka tarkoittaa 11,6 miljoonaa Euroopassa. Tämä on suuri luku, josta lienemme kaikki samaa mieltä. Ja Tulli Unioni, jossa ei ole naisyrittäjiä, on meille hämmästys. Tutkimus osoittaa, 82 prosenttia naisyrittäjistä Turkissa toimii palvelusektorilla. 40 prosenttia heistä on kauppa- ja myyntitehtävissä ja 70 prosenttia omissa mikroyrityksissä. Joten tämä, antaa, tämä, tämä on silta pk-yrityksiin. Jos katsotaan Eurooppaa, niin naiset toimivat siellä lähinnä terveys, sosiaalipalvelut, palvelut ja koulutus joten tämä on päällekkäinen äh, sekä Turkissa että Euroopassa. Sitten jos katsotaan muita lukuja, 8,1 miljoonaa naista Turkissa työskentelee, 41,7 maataloudessa, 14,6 prosenttia teollisuudessa ja 43,7 prosenttia palvelusektorilla. me kaikki, mistä puhumme täällä, niin oikeastaan heijastelee kaikkiin mahdollisiin sektoreihin. Jos katsotaan Euroopan puolta, niin on hyvin tärkeää puhua PK-yrityksistä ja siitä, miten tärkeitä ne ovat EUlle, kasvuagendalle, samaan Turkille. On tärkeää puhua PK-yrityksistä sekä Turkissa että Euroopassa. Joten me toivomme, että saamme liitettyä tämän keskustelun myös tulliunionikeskustelun siinä vaiheessa, kun se modernisoidaan. Meillä on tässä parlamentissa hyviä kumppaneita ja odotamme, että saisimme modernisoidun tulkkiunion, jossa kuullaan myös naisten ääni, naisyrittäjien ääni ja palvelussektorin ja maatalouden tarpeet näkyvät. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron esittelijällemme ja teille maksimissaan kaksi minuuttia. Edustaja Borelli. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tähän päivään mennessä on tapahtunut tärkeitä, eli parlamentin kanta sille, että tilapäisesti keskeytettäisiin nämä liittymisneuvottelut. Tämä tapahtuma pitää ottaa totta kai huomioon valiokunnassa joka on osa Euroopan parlamenttia. Työskentelykehyksemme nyt vahvistuu entisestään sillä pitää ottaa huomioon tämä globaali konteksti ja jatkaa työtämme tästä syystä. Otan huomioon nämä puheenvuorot tänään. Nyt jätetään neuvotteluvaltuusertus neuvostolle, jotta katsotaan, että onko komissio ottanut huomioon Euroopan parlamentin viime viikossa tapahtumat. Minä itse esittelijänä minulla on aikomus ottaa huomioon Euroopan parlamentin kanta. Sehän juuri näytti vihreän valoa sille, että keskeytettäisiin neuvottelut tilapäisesti. Ja totta kai korostan Euroopan parlamentin roolia tässä, mutta odotan kuitenkin selvää kantaa. Toimenpanevalta valiokunta tässä on, tär- on tärkeää tehdä yhteistyötä komission kanssa, mutta myös ETSKn kanssa. Kiitos. No, no, no. Excuse me. Eh, Fjellner. Edustaja Fjellner. Thank you very much. Kiitokset. Niin, totta kai minä olisin voinut myös luopua puheenvuorostani ja siirtää sen, mutta kiitos kuitenkin. Niin esitteli, varjoesittelijäkään ei ole tässä nyt paikalla, mutta kun olen täysin samaa mieltä hänen ajatustensa kanssa, niin kyllä sitten voin esittää hänet, hänen ajatuksensa ö, ominani. Kiitokset kaikille puhujille saapumisesta tänne esittelemään asiaa ja toiseksi merkittävää on sanoa, että viime viikon päätös liittymissopimusneuvottelujen jäädyttämisestä viime viikolla ei tarkoita sitä, että me kaikki kumppanuusyhteytemme ja sitten kauppaneuvottelumme lopettaisimme Turkin kanssa. Itse asiassa voimme käyttää näitä neuvotteluja vipuvaikuttimena. Me voimme tietysti olla toisillemme kiukuissamme, mutta kukaan ei ole tässä nyt vain poistumassa paikalta tyystin. Ja meillä on tiettyjä ehtoja, erityisarvovaatimuksia, joihin Turkin täytyy vastata. Ja me olemme kuulleet kyllä, että tässä halutaan uudistaa tulli liittoa. Se on vanhanaikainen erityisesti siitä syystä, että siinä ei ole riitojen ratkaisumenettelyä olemassa riittävästi ratka- ehdotettuna, koska monessa tapauksessa näin ei, se ei toimi. Ainakin se näkyy Turkin kanssa usein, eli kyllä tällainen riitojen ratkaisumekanismi todellakin tarvitaan. Se on aivan avainasemassa. Lisäksi meidän täytyisi laajentaa soveltamisalaa palveluihin ja julkisiin hankintoihin, kestävän kehitykseen, pk-yrityksiin ja varsinkin ympäristöön suojeluun. Se on tietysti merkittävää, jos ajattelemme nykytilannetta Turkissa. Ja tietysti täytyy myös sitten muistaa se, että me emme voi kiinnittää huomiota pelkästään unionin etuihin näissä asioissa, koska on havaittavissa tietynlaista symmetriaa näissä neuvotteluissa ja se on vähän epäreilua Euroopan kannalta, koska me, meidän eh, kumppanimme voivat hyötyä tästä tulliliitosta itse asiassa, mutta Turkki ei oikeastaan voi nauttia samoista eduista nyt kuin me voimme nauttia ja huomaan, että aikanikin alkaa jo loppua ja siksi korostaisin vain sitä, että nykyunionin ja Turkin välinen sopimus on sinänsä hyvä kokemus, mutta meidän täytyy järkevästi nyt arvioida näitä tarpeitamme ja yrittää löytää sitten yhteisymmärrys yhteisten intressiemme pohjalta. Ja siksi tulliliitto neuvottelut tällä hetkellä palvelevat juuri oikeaa tarkoitusta. Niin kuten edustaja Fjellner, hän kolla varjosteleminen paljon sen takia hän pyysi minua esittämään hänen kantansa jäsenten mielelläni nyt englanniksi. Arvon kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää puhujia arvokkaista panoksista. Ne ovat hyödyksi, kun aletaan rakentaa kokonaisehdotuksia, joilla parannetaan kauppasuhteitamme Ankaraan ja parannellaan vanhentunutta välinettä. Haluaisin muistuttaa, että viime viikolla suurella enemmistöllä hyväksyttiin päätöslauselmalla vedottiin sitä, että tilapäisesti järjestettäisiin jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa kantamme ei ole sitova, mutta se edustaa kuitenkin vahvaa poliittista viestiä, joka voisimme lähettää kumppanille, joka on pitkän ilmaissut halunsa olla osa yhteisöämme, joka on arvoyhteisöinen kaikki ja kauppapolitiikkamme pitäisi olla johdonmukaista noiden arvojen kanssa kuitenkin. Päätöslauselma korosti strategista relevanssia EU-Turkki kauppasuhteilla molemmin puolin ja sitä, miten tärkeää on jatkaa yhteistyötä ja tuliunionin uudistamista. Meidän pitäisi tarkastella tuliunionin uudistamista voimakkaana välineenä, jolla voidaan saada vipuvaikutusta Turkkiin. Ja pitää varmistaa, ettei ihmiset maksa korkeinta hintaa siitä. Näin ollen pyytäisin erityisesti Euroopan komission edustajalta, että mitä työtä pitää tehdä, että varmistetaan sitä, että kunnioitetaan sosiaaliset ja työnormit Turkissa, kun ajatellaan kauppasuhteitamme. Kopako Jekalle. Meillä on seuraava kysymys. Viimekäisen tutkimuksen mukaan, jonka komissio julkaisi kumulatiivisista talousvaikutuksista tulevissa kauppasopimuksissa, EU-maatalouteen Turkki nousu 103,1 prosenttia EUn elintarvikeviennistä, ja tästä tulisi kolmanneksi suurin Euroopan vientikohde 2,9 prosenttia ja saa täysin nautaa ja juustoa. Ja arvioiden mukaan maatalous on ala, jossa kahdenväliset avautumiset voitaisiin saavuttaa neuvottelemalla kahdenvälisiä markkinoille pääsysopimuksia tuotepohjaisesti, jotta päästään yli mahdollisista arkaluontoisista aiheista, jotka liittyvät erityisiin tuotteisiin. Pyytäisin herra Petiitä kautta antamaan hänen kantansa tähän. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Edustaja Stabati. Yksi huomio, mitä tulee tähän talouteen. Olen samaa mieltä Schussnerin ja Fellnerin kanssa. Tämä sopimus on modernisoitava. Se on molemmille osapuolille tärkeää ja myös hedelmällistä. En usko, että sitä kukaan voi kiistää. Sitten toisekseen, Turkki tarvitsee läheisempiä suhteita Euroopan unioniin. Me olemme suuret markkinat, varmaankin suurin markkina-alue Turkille. Ja Turkki on nyt siirtymässä raaka-aineviejästä äh, jo äh, työstettyjen tuotteiden, jalostettujen tuotteiden viejäksi. Ja äh, tähän Turkki ei kykene ilman yhteistyötä EUn kanssa. Kolmas huomio liittyy poliittiseen ilmapiiriin. Se, mitä me kaikki pidämme taloudellisesti järkevänä ja kehitettävänä, on poliittisesti sitten taas ristiriitaista. Tässä on hallitus, joka poliittisesti on hyvin kaukana niistä arvoista, joita me pidämme tärkeänä. Kuten te sanoitte, eh, parlamenttien välisten suhteiden katkaiseminen osoittaa, että Turkki on lähdössä konfliktikurssille. Eli jos nyt eh, sitten neuvotellaan vain eteenpäin ja sanotaan business as usual, sittenhän sanotaan, että no aivan antakaa periksi. Joten että sanon tämä nyt ihan tietoisesti. Turkin teollisuuden edustajalle, että teidän täytyy huolehtia teidän maassanne siitä, että meillä on mahdollisuus tehdä se, mikä on taloudellisesti järkevää. Koska tällä hetkellä tilanne on se, että ekonise, taloudellisesti järkevä ei ole toteutettavissa politiikan vuoksi. Kiitos sitten Schake. Thank you, Chair. Kiitän puheenjohtaja. Niin on olen ilahtunut siitä, että voimme keskustella taas Turkin kanssa näissä tulliliittoasioissa. Me olemme äskettäin myös komission kanssa neuvotelleet asiasta. Se on hyvä ja on hyvä kuulla myös sidosryhmiä näytti siltä, että ollaan vähän turhan kiireellä liikkeellä, eli kannattaa miettiä tätä seuraavana kertana, koska olisimme voineet oppia paljon enemmänkin. On kuitenkin hyvä, että meillä on ajatus käydä joulukuussa keskustelemassa Turkissa eri sidosryhmien kanssa näistä asioista. Ja monet ovat jo sanoneetkin, että tarvitaan sääntöjä kauppaa varten ja sääntöjä täytyy uudistaa. Se on aivan oleellista. Ja kuten esittelijäkin sanoi, niin nykyisellään on hyvin vaikeaa äh, jättää huomiota se tilanne, jossa nyt eletään, kun tulliliittoa yritetään uudistaa Turkin kanssa, kun suurin osa tämän talonkin eh, edustajista äänesti Turkin liittymisneuvottelujen jäädyttämisen puolesta oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen vuoksi. Ja tämä nähtiin populistisena äänenä parlamentti ikään kuin pitäisi nähdä sellaisena, jolla ei ole oikeutta puuttua tällaiseen asiaan. Se ei ole mikään rakentava lähtökohta ja kiinnittäisin erityisesti huomiota siihen, että kauppa-asioissa meillä on täysi yhteislainsäätäjän rooli. Minä olen huolissani Turkin nykytilanteesta, mutta tietysti aina on syytä pitää suoraa yhteyttä siihen suuntaan ja valiokuntamme täytyy jatkaa työtä ja jatkaa tätä työtä tuliliitosta. Sehän on monimutkaista, ei sitä yhdessä yössä ratkota. Ja täytyy sitten tutkailla, mitä Turkki haluaa uudistettavaksi tässä, mutta myös minkälaista poliittista tahtoa on ryhtyä tähän toimeen. Ja toivon, että me voimme sitten keskusteluja joulukuussa Turkin kanssa jatkaa. Kiitos. Kiitos sitten Helmut. Haluan puhua lyhyesti, sillä paljon on sanottu jo kollegat sanovat jo paljon, olen samaa mieltä Ennen kanssa, että meidän pitää ottaa huomioon poliittinen tilanne ja että pitää uudistaa tulinonia, joka taloudellisesti on ymmärrettävää. Ja se liittyy paljon järkeä, mutta poliittisesti jos puhutaan kaupasta kaikille, trade for all, niin totta kai pitää ottaa huomioon, että mitä se tarkoittaa kansalaisille – joihin pitää näitä toimia kohdentaa. Jos ajatellaan Turunin uudist- nykyaikaistamista, että tässä parlamentin päätöslausuma, joka hyväksyttiin Strasbourgissa, osoittaa hyvin selvästi, että suuri, suuri enemmistö todellakin seisoidessa rintamassa sitä mieltä, että nyt on mahdollisuus mennä tuohon suuntaan. Ja vaikka keskeytettäisiin parlamentaarinen yhteistyö Turkin parlamentin ja meidän kanssamme. Se tarkoittaa sitä, että kuten sanoitte puheenjohtaja, että meillä on monimutkainen tilante, eli miten voimme puhua kumppanimme kanssa näistä eri asioista. Sen takia olen hyvin kiitollinen siitä, että liike- ja elinkeinoelämän edustajat ovat täällä paikalla ja että että se varmasti myös välittää viestiä siitä, että poliittinen tilanne tällaisen Turunin uudelleenkastamiselle ei ole itsestäänselvä. Kiitos. Edustaja Buhner. Ich Olen eri puhujan kanssa samaa mieltä. Myös herra Schulz ja vaati sanoivat, että tulkitsen tässä meidän päätöslauselmamme viime viikolta hyvin eri tavalla liittyen kaupan merkitykseen. Siinä sanotaan, että kauppa on tärkeää, mutta ei sanota, että meidän pitäisi tehostaa tai intensifioida tätä kauppaa, vaan katsoa lähinnä näistä vaikeuksista ja puhua hieman suoremmin. Tehän tiedätte, että Turkin armeija on tuu, pommittanut Unescon maailmanperintöaluetta kaupungin, kaupungissa ja siellä oli ihmisiä taloissa ja heitä kuoli ja että siellä on ravintoja, vankiloita, joissa on kidutettu naisia erikseen. Pitäisikö meidän tätä kaikkea sitten palkita in, in, intensifioivalla ää, kauppaa ja sitä kautta tukemalla heitä? Minusta se olisi ehdottomasti väärä merkki ja päinvastainen kuin se, mitä me haluamme. Edustaja Ferran. Alors, bah, écoutez, moi j'assiste à un débat. Niin, osallistun tällaiseen surrealistiseen keskusteluun itse asiassa, koska mehän viime viikolla äänestimme tuosta Turkin suhteiden jäädyttämisestä, eli tämä on aivan vähän turhan myöhänkin tullut tämä keskustelu, eli jos ajattelen nyt Turkin liittymistä Euroopan unioniin, onko se ollut koskaan järkevää, ja minä olen lukenut tämän tekstin itsessään, ja mielestäni tämä mietintö on hyvin tarkkaavainen, ja siinä erityisesti kiinnitetään huomiota Turkin intresseihin. Kun me äänestimme tuosta neuvottelujen jäädyttämisestä, niin mielestäni myös tulliliittoneuvottelut pitäisi jäädyttää Turkin kanssa. Euroopan maanviljelys ei ole hyvässä kunnossa alkuunkaan, ja jos ajattelen tulliliittoa Turkin ja unionin välillä, niin se uhkaisi jälleen entisestään enemmän huonossa jamassa olevaa Euroopan maanviljelystä suoraan erityisesti maitosektorilla ja naudanlihan kasvatuksessa. Ja tuossa maassa on ainakin 50 prosenttia tuotantokustannukset alhaisemmat kuin Euroopan unionissa, joten olisi aivan itse murha edes tällaista sopimusta allekirjoittaa. Maurides. Edustaja Maurides. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ottaa esille pari asiaa ensinnäkin ja tämä on ehkä ostettu esittelijälle. On ollut paljon raportteja viime viikkoina liittyen lapsikaappauksiin, erityisesti pakolaislapsiin, jotka yrittävät tienata rahaa Turkissa ja kärsivät paljon. Haluaisin tähän kommentin. Toinen asia liittyy tähän päätöslausumaan, joka meillä oli viime viikolla. Ja annan oman subjektiivisen tulkintani sille myös ottaen huomioon tulevaisuus. Mielestäni me päätimme lähettää poliittisen viestin Turkille, eikä mitään muuta, eli että järtettäisiin luvut, eikä virallisesti lykättäisi tätä jäsenyysneuvotteluja ja prosessia kuitenkin. No, sanoisin, että ne, jotka viime viikolla äänestivät sen puolesta, että keskeytettäisiin nämä luvut, niin no, ne olivat selvä siitä, että perustelut tälle jättämiselle oli se, että oli epädemokraattista e, Erdoganin hallituksen toiminta, Jos se jatkuu, niin ei ole muita vaihtoehtoja kuin tämän antaa vaikuttaa kaupatoimien. Komissio kaksi minuuttia. Mr. Sumarlis. Herra Sumarlis. <clears throat> Yes, thank you very much. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Rajaudun ainoastaan uh, tulliunioniin ja sen modernisoimiseen. Kuten tiedätte, kun valmistauduttiin toukokuussa 2015 tulliunionin neuvotteluihin sekä EUn että Turkin puolella, olemme tehneet tarvittavat sisäiset menettelyt, jotta voidaan aloittaa neuvottelut tästä asiasta. Ja tähän liittyy meidän osaltamme, kuten kaikissa neuvotteluissa, vaikutusten arviointi. Ja tämä vaikutusten arviointi osoittaa selkeästi, että tulliunionin uuden aikaistaminen olisi eduksi sekä EUlle että Turkille. Koska sillä tavalla voitaisiin modernisoida tätä sopimusta. Ja me kuulimmekin täällä eri osapuolilta esimerkkejä heikkouksista nykytulli unioni järjestelmässä. Vaikutusten arviointi osoittaa itse asiassa, että edut olisivat äh, rajat ylittäviä maatalousalalla esimerkiksi, kuten jotkut täällä mainitsivatkin, siinä suhteet tällä hetkellä ovat olleet hieman asymmetriset. Vaikutusten arviointi kattoi myös koko joukon asioita, joita on täällä valaistu tänä iltapäivänä jotka tulevat olemaan tärkeitä tulevaisuudessa uuden aikaistetussa sopimuksessa. Ja viittaisin tässä kauppa ja, kes- ja kestävä kehitys, joka merkitsisi, että tämä olisi otettava mukaan, tähän olisi otettava mukaan sosiaalioikeudet, ihmisoikeudet, ympäristön oikeudet, samoin kuin painotettu tarkoittaa sitä, että otamme mukaan PK-yritysten näkökulman. Komission ehdotus tulliunionin uudistamiseksi. Kuuteen myös neuvottelu, uudistetut neuvotteludirektiivit, jotka julkaistiin vähän aikaa sitten, ovat nyt niitä viedään nyt päätökseen. Kiitos sitten asiantuntijoiden vastaukset, minuutti kukin, jos he haluavat. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtajalle kysymys, joka liittyy kumatiivisiin vaikutuksiin kauppaan ja maatalouteen liittyen. Erityisesti Turkin osalta olisin muistuttaa, että tarkastimme vapaa kauppalehtymistapaa, mutta jos halutaan arvioida todellista vaikutusta kauppaan Turkin kanssa, niin tämä tutkimus ei välttämättä ole kaikkein relevantein siitä syystä, joka mainittiin, eli että oliviöljy ei ole sinne täysin huomioituna muun muassa. Ja toinen aspekti on, että nämä kasvin terveys ja terveyshuomiot ei ole huomioon, koska on kyse monimutkaisesta problematiikasta, joten tästä syytä tutkimus ei ole ehkä paras mahdollinen väline – arvioimaan kaupan vaikutuksia EUn ja Turkin välillä maatalouteen. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten kiitän asiantuntijoita. Kiitos keskustelusta. Seuraava keskustelu käydään perustuen tähän mietintöluonnoksen 22. päivä tammikuuta. Tämä on viimeinen kohtaisuuslistalla, jos ajatellaan sen julkista osiota. Aloitamme heti minuutin tauon jälkeen koordinaattoreiden kokouksen ja se tapahtuu suljetuin ovin.